So, liebe Kolleginnen und Kollegen. No niin, hyvät kollegat. Tervetuloa meidän kokoukseemme tänään, huomenna ja ylihuomenna. Toivottavasti teillä kaikilla oli erittäin miellyttävä viikonloppu, pidennetty sellainen, ainakin ne, joilla oli tämä helluntai vapaa päivä. Meillä on erittäin kattava esityslista. Ja nyt sitten aloitamme esityslistan hyväksymiselle. Tätä ei vastusteta, joten se on näin hyväksytty. Puheenjohtajan ilmoitusten kohdalla haluaisin vielä mielelläni muistuttaa teitä valiokuntamme erinäistä tapahtumista. Ensin meillä on äh, European Disaster Response. Tästä on työryhmä, workshopi huomenna iltapäivällä Mehän myöskin olemme vastuussa katastrofien torjunnasta ja tästä syystä olisi hyvä, jos tästä kyseisestä kokouksesta kiinnostuttaisiin. Sitten meillä on 21. kesäkuuta kuulemistilaisuus, joka liittyy Itämereen. Ja tämä on valiokunnan kokouksen sisällä pidettävä kuulemistilaisuus ja myöskin sinne toivotaan runsasta osallistujamäärää. Ja sitten on myöskin workshoppi ilmastonmuutoksesta ja myöskin hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä 28. 6.16. 18.30. Ilmaston suojeluun liittyvät myöskin nämä neuvottelut UNFCCn osalta Bonnissa. No, niin kuin näissä UNO, YK-kokouksissa, niin todennäköisesti vasta lopussa sitten nähdään jonkinnäköistä esitys, e, edistystä, kun ajatellaan näitä eri menettelyjä. Tällä hetkellä ei olla päästy kovinkaan pitkälle, mutta kuitenkin kansainväliseltä energiajärjestöltä virastolta olemme kuulleet sen, että miten hiilidioksidipäästöt ovat kasvaneet 3,6 miljardiin tonniin. 30,6 gigatonniin. Tämä pitäisi olla paljon vähemmän, joten tässä todellakin on omat vaaransa. No, voin kertoa tässä myöskin aivan viimeaikaista tapauksesta. Kollega Skilla Kaakkis on vaihtanut väriä, eli poliittista ryhmää ja poistui suurimmasta ryhmästä ja vaihtoi sitten tuohon mukavaan pikkuryhmään Aldeen. Kollegaskilla kaksista tuli näin ollen Alden jäsen. Tämä nyt tällä hetkellä ei tarkoita vielä mitään, mutta me tulemme kyllä katsomaan, että mitä se sitten tarkoittaa, kun näitä pisteitä ruvetaan jakamaan. No sitten pääsemme ensimmäiseen sisällölliseen kohtaan kolme. Vaarallisista aineista aiheutuvien suuren onnettomuusvaarojen torjunta. Seveso 3 on tämä nimeltään. Meillä on tässä esittelijänä Janos Aader. Hän on työstänyt tätä kyseistä materiaalia ja ehdottaisin kuitenkin, että komissio voisi ensin esitellä tämän Sevossa kolme direktiivin, koska sitä ei ole täällä vielä esitelty, vaikka me sitä jo työstämmekin. Rouva Marianne Venning, DG Lipeo Envistä on täällä paikalla. Rouva Enning, voisitte kertoa meille, mitä Sevossa kolme oikeastaan tarkoittaa. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman, and good afternoon to everybody. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. Kuten puheenjohtaja ehdotti, niin teen nyt lyhyen johdannon työhön, jota olemme tässä tehneet. Todella olemme kiitollisia valiokunnan sekä asittelijaderin työhön ja siihen, että eh, komission ehdotusta alettiin käsitellä niin nopeasti. Eh, vasta myöhemmässä vaiheessa kommentoin itse mietintöä ja nyt vain lyhyt johdatus tähän Seveso 2-direktiivin muutosehdotukseen. Ehkä ensin täytyy muistuttaa, että tarkastusprosessi alkoi jo vuonna 2008 ja se käynnistettiin sen takia, että täytyi mukauttaa äh, direktiivin soveltamisalaa uusiin direktiiveihin, joita vaarallisista aineista on annettu ja tässä viitataan CLP-asetukseen. Ja nyt tarkoitus on panna täytäntöön YK on maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu kemiallinen luokitus- ja merkintäjärjestelmä. Periaatteessa säädökset ovat pysyneet samana. 96 vuoden äh, vuonna hyväksytyt säännöt ovat siis pääosin samat Hyvä uutinen on se, että tällä nykyisellä direktiivillä on hyvin pystytty vähentämään vaarallisista aiheista johtuvia suuronnettomuuksia, mutta kuitenkin viimeisessä arvioinnissa huomasimme, että vieläkin 20-35 suurta onnettomuutta komissiolle on raportoitu ja me olemme sitä mieltä, että se on edelleen liikaa. Näin ollen meidän täytyy edelleenkin ponnistella, jotta saisimme näiden suuronnettomuuksien määrää ja niiden vaikutuksia vähennettyä ja jotta voisimme tätä lainsäädäntökehystä samalla sitten parannella. Komission mielestä yksinkertaisin ratkaisu on se, että mukautetaan tätä CLP-asetukseen. Se on tässä tärkein kohta. Ja samalla voidaan parantaa suojatasoja ja kuitenkin pidetään soveltamisala riittävän pienenä. Tällä tavalla saamme oikeanlaisen tasapainon. Kemikaalien luokit Hinnoittelu luonnollisesti vaikuttaa suoraan Sevesodirektiivin täytäntöönpanoon ja meillä on korjausmekanismi, jolla voimme näiden muutosten mahdollisia haittavaikutuksia torjua tai lieventää. Ja joitakin aineita voi jättää Seveso-direktiivin soveltamisulkopuolelle sen perusteella, ovatko ne oikeastaan vaarallisia vai eivät. Tarkoitus on myös antaa säännöksiä, joilla voidaan suojelutasoja ja täytäntöönpanoa parantaa. Halutaan myös lisätä äh, yleisön osallistumista ja myöskin tiedon saantia. Ja näitäkin kohtia direktiivissä pitäisi parantaa. Pitää saada paremmin tietoa turvallisuudesta ja vaaroista ja sitä täytyy saada jatkuvasti ja internetin välityksellä tiedon täytyy olla aina saatavilla. Ja tässä ehdotus on oikeassa. Täytyy myös parannella tai yksityiskohtaistaa julkista kuulemista koskevia sääntöjä. Esimerkiksi kansalaisten oikeus saada tietoa asioista, jotka koskevat heidän tai vaikuttavat heihin. Lisäksi me olemme myöskin ehdottaneet sitä, että vahvistetaan tarkastusstandardeja, erityisesti tarkastusten yle, säännöllisyyttä. Puheenjohtaja, odotan kommenttajanne ja odotan myös työtä parlamentin ja tämän valiokunnan kanssa. Kiitos. Ja, danke. Kiitoksia Rova Venning tästä esityksestä. Sevaisa kolme direktiivin ja toiminnan suhteen. Sitten annan puheenvuoron esittäjälle Janos Aderille. Ole hyvä. Puheenjohtaja, kiitos. Työtäni tässä nyt komissionostaja helpotti mitä tulee siihen, mitä, mikä on olennaista hänestä hyvin täsmällisen yhteenvedon edessä olevasta ehdotuksesta, osittain myös siitä työstä, jota viime kuukausina on tapahtunut. Hänen sanoistaan kävi selvästi ilmi, miksi meille on nyt tullut käsiteltäväksi Seveso 2 muuttaminen, miksi meidän pitää ylipäätään pitää käsitellä tätä kysymystä. Lenin, Rova Lenin myös viittasi siihen, että aiemmin hyväksyt liittyy kansainvälinen, kansainväliset säädökset, Euroopan unionin lainsäädännöt, että on tärkeää saada aikaan harmonisointia suhteessa näihin, mikä on ensisijainen syy siihen, miksi CVSO 2 ollaan muuttamassa. Aluksi haluaisin sanoa, minkälaisten periaatteiden pohjalta olen toiminut valmistellessani mietintöä Osittain nämäkin ovat samankaltaisia kuin se, mitä Rova Lenin mainitsi. Ensinnäkin tavoitteena on säädöksen johdonmukaisuuden varmistaminen. Toiseksi kysymys on poliittisesta tavoitteesta. Nykyinen turvallisuuden taso joka tapauksessa täytyy säilyttää. Kolmas tavoite minun mielestäni on se, mikä nousi sitten valmistelevissa keskusteluissa, että aiemmissa säädöksissä jo mainitut kysymykset eivät saisi unohtua, jos esimerkiksi on jo REACHin hyväksymisen puitteissa hyväksytty jotakin kysymyksiä, niistä ei enää käytäisi keskustelua tai ne määräajat, jotka ovat näissä asetuksissa tai säädöksissä, ovat sellaisia, että niistä ei ole tarvetta käydä uutta keskustelua. Haluaisin valikunnalle kertoa lyhyesti, mitä tähän mennessä on tapahtunut, minkälainen menettely on tapahtunut valmistelun yhteydessä kollegojen kanssa. Tapahtuu lukuisia yhteensovitteluja neuvoston jäsenvaltioilla e, asianosaisten kanssa, teollisuuden ennustajien kanssa. 13. huhtikuuta pidimme minusta menestyksekkään workshopin, jossa neuvoston edustajat, komission edustajat, ja teollisuuden toimijat, samoin kuin kansalaisyhteiskunnan edustajat saattoivat eh, esittää mielipiteensä ehdotuksesta. Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että kysymys oli menestyksekkäästä tuloksekkaasta keskustelusta 13. huhtikuuta. Pidimme kaksi varjoesittelijöiden tapaamista, jossa muut muiden ryhmien edustajien kanssa kävimme keskustelua siitä, missä todella on eh, ongelmaisia kysymyksiä näissä esityksissä, missä on mahdollisuuksia saada aikaan kompromisseja ja missä voidaan odottaa, että edelleenkin jää eri ryhmien kesken, ryhmien kantojen kesken huomattavia mielipideeroja. Tarkistukset, joita olen tehnyt tähän esitykseen, sanoisin, että on sellaisia, jotka ovat perustavanlaatuisia ja sitten sellaiset, jotka ovat teknisiä. Teknisistä emme suinkaan puhuisi, puhuisi enemmänkin sellaiset, jotka liittyvät periaatteisiin. Niistä haluaisin ottaa muutaman esityksen esille. Mutta ennen kuin otan tämän asian esille, haluaisin antaa teille tietoa valiokunnassa tärkeästä kiistakysymyksestä. Nimittäin olen tehnyt tar- en ole tehnyt tarkistusta tässä asiassa. Se on tämä liite yksi, joka liittyy tähän esitykseen. Nimittäin suurin kiista, joka liittyy liittyy nimenomaan tähän esitykseen liitteeseen yksi. Haluaisin, että ensinnäkin minä olen yhtä mieltä ensisijaisesti komission kanssa ja tuen komission kantaa, mutta esimerkiksi teollisuuden edustajilla on ollut hyvin erilainen mielipide asioista, samoin kuin muiden ryhmien edustajilla tässä suhteessa. Mikä on pääkysymys? Pääkysymys on se, että Seveso kakkosen muuttamisen jälkeen Tämän säädöksen hyväksymisen jälkeen voidaan kysyä, miten, missä määrin laajenee niiden luku, yritysten lukumäärä, jota tämä koskettaa. Kysymystä on käsitelty tällä hetkellä noin, on mä noin 10 000 yritystä, joihin Seveso vaikuttaa. Arvioiden mukaan on syntynyt erilaisia lukuja, jotka ovat hyvin toisistaan poikkeavia. Toisaalta on saatu sellainen arvio, joka on teollisuuden arvio asiasta, että yritysten määrä laajenisi 30 prosentilla, joita tämä säädös koskisi, ja on toisaalta myöskin komission arvio, jonka mukaan vain, jonka mukaan tapahtuisi 2 prosenttinen yritysten lukumäärän väheneminen. Mikä on sitten tosiasia, missä on todennut, kun se ei ole kovinkaan helppoa saada selville, mutta tulimme pitkän keskustelun jälkeen siihen tulokseen, että vaarallisten aineiden lukumäärä Nimittäin jos listalla tähän saakka on ollut noin 500 ainetta ja yritysten lukumäärä, jota tämä on koskettanut, joka voi kasvaa, siis joka voi, voi maksaa, kasvaa siis enintään kolmesta viiteen prosenttia, nämä kymmenestä tuhannesta, joka on lukumäärä tällä hetkellä kuitenkin. Workshopissa komission edustaja sanoi, että kolmen prosentin laajentuminen on reaalinen laskelma. Mistä nyt sitten johtuvat nämä suuret elot komission ja teollisuuden lukujen välillä? Ensinnäkin kahdesta, äh, ensinnäkin kahdesta syystä. Ensinnäkin siksi, että teollisuus ei ota huomioon sitä, että vaarallisten aineiden huomattava määrä on sellainen, että niitä on vain, valmistetaan vain hyvin pienissä määrissä, joskus pelkästään laboratoriokäyttöön. Ja tällainen pienen määrän valmistaminen ei johta siihen, että tätä yritystä koskisi Seveso-direktiivi. Toinen asia, jonka myöskin teollisuuden edustajat ovat unohtaneet, on se, että lukuisissa tapauksissa listalle uudestaan uutena joutuvat aineet ovat sellaisia, että niitä valmistavat sellaiset yritykset, jotka jo tähänkin saakka ovat kuuluneet Seveson piiriin. Saattaa olla niin, että nyt vain sitten niiden yritysten tuotannossa on kaksi, kolme ainetta, jotka ovat nyt uusia, jotka myöskin kuuluvat tähän listaan. Ja tätä kautta nämä ovat sitten edelleenkin tietysti Seveson piirissä. Katso, miten aika kuluu, joten en aio mennä tämän enempää yksityiskohtiin. Jos tulee kysymyksiä, tietysti mielellään vastauksen niihin. Mitä tulee sitten tarkistuksiin, jotka ovat luonteeltaan periaatteellisia – niin haluaisin ottaa erityisesti kaksi kysymystä. Ensinnäkin poikkeukset, siis delegoidut esitykset ja tästä yksinkertaistettu menettely tässä. Minä olen sitä mieltä, että pitäisi olla erityinen ratkaisu kuin mitä komissio on esittänyt. Se merkitsee sitä, että sanoit englanniksi yksityiskohtaisemman kuvauksen asiasta. Olennaista tässä on se, haluaisin koota tämän yhteen muutamalla lauseella, että olen sitä mieltä, että liite yksi, josta puhuin, sen muuttaminen, minkälainen muuttaminen tahansa, tämä on minun arvioni, tästä olen komission kanssa eri mieltä, se voi tapahtua vain yhteispäätösmenettelyn puitteissa – Komissiolle pitää kuitenkin antaa mahdollisuus, joka oli alkuperäisessä ehdotuksessa, että, että olisi, että se voisi soveltaa jotakin unionin tasoisia poikkeussääntöjä, jos halutaan monelta tästä esimerkin, miksi tätä tarvittaisiin. Saman aikaan on varmistettava jäsenvaltioille se mahdollisuus, että jos ne ovat sitä mieltä, että jokin tietty aine, sen pitäisi kuulua Seveson vaikutusalueeseen, tämä olisi tehtävissä. Toinen kysymys, josta on myöskin tehnyt tarkistuksia, on se, että alustavien keskustelujen puitteissa kävi selväksi, että odottavissa vakavia keskusteluja asiasta, ja odotetaan, että keskustelu tulee syntymään myöskin täällä, nimittäin julkisuuden kysymys. Minä olen hiukan Minulla on ehdottaisin hiukan eriytyneempää lähestymistapaa kuin komissio. pyytäisi myöskin kollegoja näkemään, asia, kollegoja näkemään asiaa niin, että he pyrkisivät ymmärtämään, eivät kenties hyväksymään, mutta ainakin ymmärtämään tai katsomaan niitä näkökantoja, joita nyt haluaisin esitellä, esitellä tarkasteltaviksi. Haluaisin sanoa, että neuvoston, komission perustavoitteista olen yhtä mieltä. Mitä sitten tulee niihin, joita tämä koskettaa, nimittäin mitä tulee niihin, jotka elävät, ovat tekemisissä varsinaiden näiden kanssa, on tärkeää, että he saavat kaiken mahdollisen tiedon, asukkaat ja niin edelleen, joka osittain liittyy vaarallisten aineiden valmistamiseen, määrään, näiden aineiden luonteeseen tai ja mahdollisen onnettomuuden yhteydessä siihen, miten tulee toimia onnettomuuden sattuessa. Nämä tiedot täytyy saatua, on saatava vaikkapa internetin kautta, tästä ei ole mitään kiistaa. Mutta pyytäisin kuitenkin, että valiokunnan jäsenten tulisi miettiä sitä, että kaikkien tietojen astaminen internetiin merkitsee myös vaarallista riskiä, turvallisuuspoliittista riskiä ja myöskin liike-elämän turvallisuutta koskettavia seurauksia saattaisi olla tällä. Usein on myöskin paljon redundanttia tietoa internetissä, joka ei edistä suinkaan äänestäjien turvallisuuden tunnetta. Päinvastoin sen aiheuttaa vaikeuksia saada tietoa. Elämme sellaisia aikoja, jolloin kemiallisten aineiden osalta voidaan sanoa, että nämä yritykset voivat muuttua esimerkiksi terroristiiskujen kohteeksi, jolloin voidaan kysyä, onko todellakin perusteltua laittaa kaikki tiedot internettiin niin, että tiedon saavat nekin, jotka eivät asu näiden yritysten ympäristössä, joita asia ei koske ja joita tämän tieto, jotka eivät ole tämän tiedon varsinaisia hyödyntäjiä. Mitä tulee paikallisiin tarkastuksiin, tarkastuksiin tämä on kolmas asia laskemustamme laskemiemme mukaan Seveso kakkosen puitteisiin kuuluvissa yrityksissä noin puolessa niistä, niitä koskee myöskin teollisuuden päästöjä koskeva direktiivi, ja päästöjä koskeva direktiivi merkitsee myöskin sitä, että siinä on pakollisia tarkistuksia tietyllä tiheydellä, ja ehdottaisin yritysten osalta huomioitavaksi, että ne pyrkisivät myöskin yhdistämään nämä tarkastukset ja tätä kautta myöskin vähentämään byrokraattista rasitusta, yksinkertaistamaan menettelyjä niin, että kaksi tarkastusta voisi tapahtua kenties samanaikaisesti. Kiitän tarkkaavaisuudesta, pyydän puheenjohtajalta anteeksi sitä, että ylitin puheaikaa kenties. Kuitenkin myös tuntuu siltä, että kuitenkaan sanot kaikkea, mikä olisi ollut tarpeen, jotta kaikki, jotka nyt vasta tutustuvat kenties tähän esitykseen, olisivat tarvinneet. Jos on kysymyksiä, tietysti vastaan niihin mielelläni. Kiitos. Uh, uh, thank you very much. I'm replacing... Kiitoksia oikein paljon. Minä korvaan Joulainen, niin hän tulee myöhemmin takaisin. Hänellä on nyt haastattelu. Nyt sitten varjoesittelijät. Kiitoksia tästä esityksestä. osa Westlund ensimmäisenä. Thank you. Uh- kiitoksia ja kiitoksia edustaja Aaderille hyvin rakentavista kokouksista. Me olemme käyneet useita keskusteluja hyvin avoimessa ilmapiirissä ja haluan kiittää niistä. Minä myöskin pidän tätä hyvänä mietintönä. Tuen myöskin sitä, kun sanot, että pitäisi päättää näistä harmonisoidusta kriteereistä lainsäädäntö tällaisen lainsäädäntötekstin kohdalla. Tämä on asia, joka pitäisi päättää yhteispäätösmenettelyn kautta. Ja myöskin olen samaa mieltä herra Aderin kanssa, kun hän toteaa, että nämä poikkeukset, joita jäsenvaltiot soveltavat tietyin edellytyksiin ovat sellaisia, että tässä pitäisi ottaa erilaiset kriteerit huomioon. Tämä mielestäni hyvin tasapainon lähestymistapa. Meidän pitäisi pitää nämä asiat parlamentin käsissä ja myöskin jättää hiukan pelivaraa komission lyhytaikaiselle toimille. En kuitenkaan tue herra Aderia, kun hän muuttaa komission ehdotusta eh, tässä tieto, tietoihin liittyvässä kysymyksessä. Komissiolla on mielestäni hyvin tasapainon lähestymistapa – enkä tässä nyt näe sitä, että voidaan tehdä ero niiden tietojen välillä, joita on internetissä ja joita voidaan kansalaisena saada todeten, että terroristi voi helposti saada internetissä olevia tietoja käyttöönsä. Terroristihan voi saada käyttöönsä myöskin sellaisia tietoja, joita kansalaiset voivat pyytää. Joten mielestäni on parempi, että tiedot ovat internetissä, koska tällöin tiedot ovat kansalaisten käytettävissä, joten tässä tuen komission lähestymistapaa. Minulla on vielä muutamia kysymyksiä liittyen soveltamisalaan. Minä puoltaisin sitä, että myöskin putket otettaisiin ja öljynporauslautat tähän mukaan. Lainsäädäntöä kyllä on tekeillä, mutta meidän täytyisi varmistaa, että nämä olisi mukana tässä lainsäädännössä. tämä on se, mikä meillä nyt on käsissämme. Minulla on myöskin kysymys liittyen tähän välivarastointiin, josta me olemme keskustelleet varjoesittelijöiden kokouksessakin. Tämä ei ole soveltamisalassa mukana tällä hetkellä, joten kysymys on, miten pitkään voidaan säilyttää tai varastoida jotakin ennen kuin se sisällytetään soveltamisalaan. Tämä kysymys on komission suuntaan, jos voisitte vastata tähän. Miten pitkään voidaan varastoida jotakin ennen kuin se myöskin sitten käsitetään soveltamisalan kuuluvaksi? Sitten kun tässä nyt puhutaan tästä liite ykkösestä ja CLP-asetuksesta, niin tässä on hiukan kysymyksiä. Tässä esimerkiksi suojelun tasoa pienennetään – ihmisten kohdalla, kun kyse on dioksiineista ja raskasta polttoaineista, joten tätä pitäisi hiukan tarkastella vielä enemmän ennen kuin nyt tässä teen päätöksen tästä. Ja sitten lopuksi haluaisin kysyä komissiolta, miksi he jättivät suun kautta altistumisen tässä ulkopuolelle. Mielestäni tähän on olemassa tietoja ja tämä suun kautta altistuminen esimerkiksi veden kautta saattaisi olla onnettomuuden seuraus. Joten en nyt näe, että miksi tämä osa pitäisi kokonaan jättää pois. Tämäkin kysymys komission suuntaan. Kiitos. Kiitoksia. En näe täällä Panjotoa liberaaleilta tällä paikalla. Haluaako joku muu liberaaleista käyttää puheenvuoron? No niin, no sitten minä itse käytän puheenvuoron, koska olen vihreiden varjoesittelijä. Haluan kiittää hyvästä työstä Meillä on ollut hyvin rakentavia kokouksia ja mielestäni tässä on hyviä osia, aivan samoja, samankaltaisia kuin mitä Oosa jo mainitsi. Minulla on muutama asia vielä. Minä olen myöskin tästä avoimuus kysymyksiin liittyviä pohdintoja. Meillä on joka vuosi 30 suuronnettomuutta tämän kaltaisessa laitoksissa. Meillä ei ollut terrori-iskua vuosiin, ehkäpä ikinä, kun ajatellaan tämän kaltaisia laitoksia, joten tasapaino tässä on sellainen, että komission vaikutusanalyysi on tämän kyllä osoittanut. Eli tässä voidaan ajatella kustannustehokkaita suojelua. Eli tässä on hyötyä sekä talouden, talouden että turvallisuuden kannalta tässä ehdotuksessa eikä tarvitse olla kemian alan insinööri tietääkseen, että mitkä aineet kuuluvat mihinkin tehtaaseen. No sitten muutama muu asia vielä. Olen hiukan huolissani myöskin tästä komission ehdotuksen logiikasta liittyen tähän laitosten lukumäärään. Siis minä en välitä, kuinka moni on katettu ja kuinka moni ei. Tärkeintä on, että katetaan sellaiset laitokset, jotka voivat olla vaarallisia. Sehän tässä on tarkoituksena koko lainsäädännössä. Jos tämä tarkoittaa sitä, että 5-10 prosenttia enemmän, kaksi vähemmän, se ei ole tärkeää, vaan tärkeää on saavuttaa tämän direktiivin tavoite, eli suojella kansalaisia ja ympäristöä, mikäli onnettomuuksia tapahtuu. Eli meidän ei pitäisi poistaa luokkia tästä luettelosta, jotta saataisiin sama laitosten lukumäärä. Meidän tulisi suojella kansalaisemme. Ja sitten mitkä laitokset on katettu ja mitkä eivät, riippuu siitä, että mitä ne tuottavat. Eli että tehtäisiin jokin poliittinen päätös, että meillä on sama lukumäärä laitoksia. No sitten tämä välivarastointi on tärkeä ja myöskin poikkeukset komission alkuperäisessä ehdotuksessa en täysin ymmärrä. Vaarallinen aine putkessa on vaarallinen myöskin siellä. Tästä syystä se tulisi kattaa. Ja sama äh, liittyy myöskin, että olisiko poikkeus nyt näille öljynporauslaitoksille vai ei. Joten nämä poikkeukset, niitä tulisi käsitellä niin kuin muitakin laitoksia. Jos ne ovat vaarallisia ja mahdollisia uhkia, niin ne tulisi kattaa tällä. No sitten tämä artikla 6.1g ja dominoefekti artiklassa 8. Tämä on vaikea, jos toimijalla ei ole tietoja sellaisista laitoksista, jotka voivat vaikuttaa sen omaan turvallisuussuunnitteluun. Eli toimivaltaisten viranomaisten pitäisi antaa riittävät tiedot myöskin lähistöllä olevista laitoksista, jotta voidaan suojella kansalaisia. Sitten artikla 19 mielestäni on loogisempaa, että olisi tämä vuoden välein tapahtuva tutkinta, koska muutenhan tässä niitä kohdellaan kuten tällaisia alhaisen riskin laitoksia. No sitten tämä dioksiini, yksi kilogramma, ehkä tässä pitäisi olla jokin pitoisuus tai painoon liittyvä kynnys, koska muuten emme voi kattaa kaikkia. Ja se, että käyttäisin dioksiineja tuollaisessa muodossa, niin se ei ole niin yleistä. Minä todellakin odotan tulevaisuutta tämän asian suhteen, koska tämä on ollut hyvin mielenkiintoista. Kiitän esittelijää ja sitten täällä pitäisi olla Anna Rospahin, mutta en näe häntä täällä Sabine Vils. Anna nyt puheenvuoro sinulle. Niin, haluaisin myös kiittää esittelijää tehdystä työstä ennen kaikkea hyvästä yhteistyöstä varjoesittelijöiden kokouksissa. Minulla on erityisen tärkeää, että että CLP-sääntöihin tapahtuvan mukautumisen myötä ei muuteta vaikutusalaa. Sen verran kolme direktiivin täytyy edelleenkin vahvistetusti ottaa huomioon turvallisuuskysymykset. Tavoitteena täytyy olla, että annetaan paras mahdollinen suoja kansalaisille, työntekijöille ja ympäristölle, jota tätä tavoite tai vaarantaisi, odotan valiokunnalta, että se laajentaa soveltamisalaa. Kasinogeeniset kemialliset aineet täytyy sisällyttää liitteeseen yksi, samoin kuin aineet, joilla on hidastettuja terveydelle haitallisia vaikutuksia. Direktiivin soveltamisalaan kuuluvat minusta myös CCF-laitokset riippumatta siitä, onko nyt CCF SM puolesta vai sitä vastaan. Kysymys on riskitekniikasta, joka on vasta lastenkengissä. Direktiivi täytyy selittää myös öljynporauslautat, eh, putkistot. Tällä merkitystä myös erään toisen mietin yhteydessä, sama myöskin kuljetus, väliaikaisvarastointi esimerkiksi asemilla tai rautateillä – täytyy sisällyttää myös direktiiviin, koska ongelma, on, onnettomuus, niin kuin Viareggiossa tapahtui, ei saa uusiutua. Jätteiden käsittelylaitoksen pitäisi myös ottaa direktiivin puitteisiin silloin, kun niissä käsitellään vaarallisia jätteitä, koska näissäkin laitoksissa on ollut jo kuolemantapauksia. Tärkeää on, että liitteen yksi direktiivin, liitteen yksi muutokset tehdään vain ö, yhteispäätösmenettelyn kautta, eikä mitenkään ö, delegoitujen astusten puitteissa. Tässä on Estilän kanssa yhtä mieltä. Miten sitten tulee tiedottamisen yleisölle ja tiedon saatavuuteen? Komissio itse on ehdottanut, että yleisön osallistumisvaisuuksia parannettaisiin, samoin kuin että annettaisiin enemmän ja paremman, paremmin tietoa ihmisten käyttöön. Kuitenkin komission painopiste olisi siinä, että vedetään tiukat rajat. komission mielestä tulee silloin äh, pitää pidättää tiedon antamista, jos se on turvallisuussyistä välttämätöntä. Minusta nämä rajoitukset menevät liian pitkälle. Jokainen yritys voi näissä olosuhteissa löytää soveliaita syitä pidättäytyä tiedon antamisesta. Yleisön täytyy saada tietoa siitä, mitä vaarallisia aineita on varastoitu naapurustoon. Sama koskee myöskin tietoa riskiarvioinneista ja turvallisuustoimenpiteistä. Ei saa olla mitään rajoituksia, ei edes ajatellen vuorovaikutusta muiden laitosten kanssa ympäristössä, kuten Karl Schlüter aivan oikein totesi. Ja aivan usein on niin, että yleisö ei pysty vaikuttamaan riittävästi yritysten toimintaa Paikalliset viranomaiset yksin eivät pysty siihen, eivätkä välttämättä halua tehdä sitä. Fukushimassa saatoimme onnettomuuden jälkeisenä viikkoina nähdä, miten yritys, joka ylläpiti voimaloita, valehteli sekä yleisölle että Japanin hallitukselle onnettomuudesta. Tämä on tietysti äärimmäinen esimerkki, jolla se kuitenkin voisi tapahtua muillakin aloilla, joten on varmistettava, että onnettomuuksien jälkeen tiedottaminen, jota yritystoiminnan harjoittajat tekevät, on avointa ja että myöskin yleisö saa tietää, minkälaisiin toimenpiteisiin on ryhdytty. Ja voi hyväksyä sitä, että jos sanotaan, että tiedot ovat aivan liian mutkikkaita, jotta yleisö voisi ymmärtää ne, se ei ole minusta vakavasti otettavaa. Meidän ei pitäisi ryhtyä arvioimaan yleisön älykkyyttä, paitsi yleisön joukossa saattaa olla ihmisiä, jotka ovat asiantuntijoita. Pitää olla katsoa sitä, että avoimuus vaikuttaa siihen, miten tehokkaasti Seveso kolmea voidaan toteuttaa. Kaupalliset edut eivät saa mennä tässä yleisen etujen edelle. Pidän komission ehdotusta hyvänä, että pyritään parantamaan normeja. Olen sitä mieltä, että suuri riskiset yritykset pitäisi tutkia ainakin kerran, tarkastaa ainakin kerran vuodessa, ja haluaisin kuitenkin viitata myös siihen, että lisätarkastukset, ennalta ilmoittamattomat tarkastukset ovat olennaisia turvallisuuden kannalta. Euroopan unionin täytyy määritellä normit, joita jäsenvaltioiden tulee noudattaa. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Sitten seuraavaksi täällä De Rossi, mutta en näe häntäkään, joten siirrymme sitten muihin puhujiin. Ensimmäisenä täällä luettelossa on Karl-Heinz Florence. Äh, niin, kiitoksia oikein paljon. Voin vain sanoa, että komission edustaja ja myöskin täällä kollega Aader ovat antaneet meille niin paljon tietoa, että minulla on vain muutama huomautus. Minä tässä viittaan nyt edelliseen puhujaan, joka haluaisi tässä lapsen heittää pesuveden mukana selvästikin. Mutta haluaisin nyt sitten kysyä komissiolta, sitä, että mitä nyt sitten jäsenvaltiot tekevät tämänhetkisen Seveso-direktiivin suhteen. Mitä enemmän tässä nyt olen kansainvälisellä tasolla kuullut, että mitä eurooppalaisilla, eurooppalaisissa säännöissä tapahtuu, niin sitä enemmän olen turhautunut. Ja nyt jos tässä haluamme soveltamisalaa laajentaa, mikä mielestäni on kyllä hyvä, niin haluaisin kuulla, että mitä jäsenvaltiot, myöskin oma jäsenvaltion, ovat tehneet tämän tämän täytäntöönpanon osalta? Kiitos. No tämä on selvästikin erittäin tärkeä asia. Katsotaan, saammeko vastauksen. Sitten Holger Kramer. Ja, danke. Kiitos. Vakava, vakavasti tässä on jonkinlainen kytkentä, en tiedä mistä se johtuu. Ehkä se on minun energinen säteily, joka on näin voimakasta. Kysymykseni menee samaan suuntaan kuin Kahaf Sorensin kysymys. Väestön ja ympäristön suojelu on tärkeää. Tähän Karl Syyterkin jo viittasi. Kuitenkin on katsottava, että suojelua osalta ei pidä käyttää tällaisia tappamisargumentteja, nimittäin ajatellen sitä, että Severson tapauksesta, että meidän pitäisi oikeastaan laajentaa tässä tapauksessa vaikutusalaa kaikkiin äh, vaarallisten näiden, näiden kategoriaan, oihin. Tämä minusta on juuri sitä, että heitetään nyt lapsipesuveden mukana pois. Karva Veningille. Meillä on hyvin toimiva Seveso-direktiivi. Näin hän sanoi itse. Hän sanoi, että 25-30 onnettomuutta on ollut, mikä on tietysti tärkeä argumentti perustelu sille, että kävisimme keskustelua siitä, pitäisikö kenties tehdä parannuksia, koskien myös soveltamisalaa. Kysymys kuuluu kuitenkin, mistä nämä onnet ovat johtuneet? Ovatko ne tulleet sellaisista laitoksista, jotka eivät ole SEVESO-velvoitteiden alaisia, vai tapahtuvatko nämä laitoksista, jotka tähän asti eivät ole kuuluneet seveson piiriin? Johtuvatko nämä onnettomuudet aineista, ja niille altistumiseen, vai aina, jotka ovat direktiivin, direktiivin piiriä, jos ne eivät ole mukana direktiivissä, silloin voitaisiin kysyä, miten se on sitten pantu toimeen näissä maissa. Minulla on kysymyksiä, jotka liittyvät soveltamisalan laajentamiseen, ennen kaikkea kategoriassa kolme, siis vaaraisuus kategoria kolmessa. Onko siitä todellista turvallisuushyötyä? Kysymys on minulle edelleen vastaamaton. Vai lisäämmekö me tässä vain sääntelyn kustannuksia viime kädessä. Esittele viittasi siihen, että tärkeää onko nyt 5 vai 30 prosenttia enemmän yrityksiä. miten paljon yrityksiä on riippuu tietysti siitä, tarkastellaanko asiaa Euroopan laajuisesti vai jäsenvaltioita. Minun alueellani ei ole ainoakaan, ainoatakaan suurta kemialan yritystä kuitenkin lähettävä liikkeelle siitä, että jos laki tulee siinä muodossa kuin nyt on esitetty, tulee 30 prosenttia enemmän yrityksiä, jotka käsittelevät vaarallisia aineita, jotka näin osin, näiltä osin joutuvat seveson piiriin. Kysymys kuuluukin, ovatko kustannukset ja hyöty, kustannukset ja turvallisuuden lisääntyminen sopusoinnussa vai lisätäänkö vain byrokratiaa? Tämä on kysymys, joka on minun osaltani avoin. Kun katsomme soveltamisala, on hiukan yllättynyt siitä, että komissio tässä yhteydessä noin hiukan ennen viime hetkeä on päättänyt laajentaa soveltamisalaa, koska työryhmän kokouksissa, joita oli aiemmin. Ei ollut mitään merkkejä siitä, että näin olisi käymässä. Minä olen saanut jopa kirjelmän äh, komissiolta, jossa todettiin, että ei ole mitään syytä edes turvallisuussyistä laajentaa soveltamisella. Tämä keskeinen kysymys, minulla on pari muuta pientä kysymystä, jotka eivät ole sellaisia, niistä haluaisin kovin paljon puhua, mutta haluaisin muistuttaa, kokemuksista muusta lainsäädännöstä, että tarkastusten lukumäärä, joita laki määrää, eivät välttämättä lisää kuitenkaan turvallisuutta. Tarkastusten lukumäärä pitäisi riippua siitä riskistä, mikä liittyy johonkin laitokseen ja mahdollisiin kokemukseen, joka laitoksen käyttäjällä on. Mitä useammin käydään paikalla, ei välttämättä liity siihen tai edistä sitä, että saadaan lisää turvallisuutta laitokseen. Kysymys on siitä, onko viranomaisille, jotka ovat panemaan tämän toimeen riittävästi henkilöstöä, että voidaan, on helppo vaatia lisää tarkastuksia, mutta onko se käytännössä toteutettavaa, on toinen asia. Ja lopuksi yleisön osallistuminen. Totta kai me tarvitsemme avoimuutta, mutta myöskin tiedon julkistamisen yhteydessä, kysymys on siis vaarallisista aineista, täytyy katsoa, pyrimmekö me saamaan sillä lisää turvallisuutta, vai saattaa olla niin, että jos emme ole tarkkaavaisia, että se lisää epävarmuutta, nimittäin tieto hyvin vaarallisten aineiden varastoinnista voi jo saada aikaan sen, että toimiin ryhtyvät ihmiset, jotka pyrkivät tähtäämään nimenomaan iskuillaan näihin laitoksiin, Slyter tosi, että näillä ei ole tapahtunut, mutta silloinhan tätä ei pitäisi ottaa myöskään huomioon ydinvoimalan yhteydessä, siis ajatusta mahdollisista terroriskuista onko katsottava niin, että tullakin on soveliasta avoimuuden kautta lisätä turvallisuutta vai aiheuttaako se epävarmuutta? Ja voiko olla niin, että viime kädessä kysymys siitä, että tämänlainen määräys olisi kontraproduktiivinen. Muuten tämä olivat kriittiset kommentit, mutta muuten voin onnitella esittelijää. Voimme hyväksyä se, mitä esittelijä on esittänyt, mutta tietysti haluaisimme kuitenkin tarttua siihen, mikä on pääsuunta tässä asiassa. Thank you. And, uh, I... Kiitoksia. Äh, edustaja Katalin Kölerin Nagi neuvostosta on täällä paikalla. Haluatteko te käyttää puheenvuoron? Thank you very much, Chair. Good afternoon. Kiitos. Hyvää iltapäivää kaikille. Olen täällä. Edustan Unkarin puheenjohtajavaltiota. Olen johtanut työryhmän kokouksia. Jos teille sopii, haluaisin onnitella herra Aaderia hyvin kattavasta mietinnöstä ja toivon, että parlamentin kanssa saadaan sujuvat, hyvät neuvottelut ja että jos kaikki menee hyvin, pääsemme ensimmäisen käsittelyn sopimukseen. Haluaisin todeta, että esitys julkistettiin hyväksyttiin 22. joulukuuta viime vuonna. Se oli tietynlainen joululahja, ja meidän puheenjohtajavaltiomme ajatteli, että kysymys on hyvin tärkeästä asiasta, ja hyvin varhaisessa vaiheessa me otimme tämän työskentelyn kohteeksi. Tästä on käyty viisi keskustelua työryhmässä. Keskustelun pohjana on ollut alkuperäinen ehdotus komissiosta, ja 8. huhtikuuta me esit käsittelimme ensimmäisen puheenjohtajavaltion tekstin ja sitten me olimme käyneet pitkiä keskusteluja uudestaan viisi kertaa, viisi täyttä työpäivää ja näiden päätteeksi jäsenvaltioiden enemmistöllä, jotka myöskin esittivät kirjallisia kommentteja, saimme aikaan viimeisen version puheenjohtajakautemme aikana, joka on esitelty jäsenvaltioille. Sanoisin, että tässä tekstissä me pyrimme selkeyttämään monia asioita, mutta emme todella ole tarttuneet kysymyksiin, kuten vaikutusalat, poikkeudet, hätäsuunnitelmat, yleisölle tiedottaminen. Saatoin täällä kuulla, että minun täytyy sen puolta, mitä täällä kuulin, minun täytyy kertoa teille, että eri jäsenvaltioissa on hyvin poikkeavia näkemyksiä näistä asioista mitä tulee sekä vaikutusalaan että tiedottamiseen yleisölle ja myöskin tarkastusten osalta. Kuitenkin olen sitä mieltä, että työmme menee hyvin samaan suuntaan kuin parlamentissa, joten on mahdollista saada aikaan mukava sopimus teidän kanssanne. Ja toivotan teille hyvää työskentelyä ja toivottavasti voimme jatkaa hyvää työtä yhteistyötä tulevaisuudessakin. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon. Ehkäpä joku komissiosta haluaa vastata kysymykseen liittyen tähän CVSO-direktiivin täytäntöönpanoon ja sitten tähän tarkastuskysymykseen. Haluaako joku käyttää puheenvuoron? Roveni. Thank you, Chair, and thank you also to... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille puheenvuoron käyttäneille. Ja erityisesti komissio haluaa kiittää herra Aderia tästä rakentavasta mietinnöstä. Hyvin monia aiheita otettiin esille, mutta haluaisin sanoa muutaman sanasen Aderin mietinnöstä ja sitten yritän hieman ryhmitellä eri aiheita, joita otettiin esille ja antaa niihin vastauksia. Ensinnäkin tuosta Aderin mietinnöstä me olemme tyytyväisiä siihen, että hän yleisesti tukee komission ehdotusta ja olemme tyytyväisiä myös siihen, mitä hän sanoi ja korosti liitteen yksi mukauttamisesta. Sehän on soveltamisala tässä, monet siihen viittasivatkin. Olemme tyytyväisiä siihen, että lähestymistapamme yleisön osallistumisen tiedonsaantiin, ja vireillepano oikeukseen on myös laajalti tuettuna tässä mietinnössä. Voisimme puhua pitkästikin näistä tarkistuksista, joita on esitetty, joistakin asioita täytyy parantaa ja joissakin kohdissa täytyy vielä parannella kieliasua ja muotoilua. Mutta yksi asia varmaankin eh, liittyy väärinkäsitykseen ja haluaisin, että omaisuuden suojelun varmistaminen oli tässä hyvin tärkeä tavoite ja me otimme mukaan tämän asian ja voi olla, että tässä on hieman eh, määrittelyn suhteen eh, väärinkäsityksiä jos on suuria onnettomuuksia, niihin liittyvään raportointiin liittyy väärinkäsitystä. Ehkä äh, tätä ei tarvitse sinänsä sanoa, koska ihmisten suojelu äh, ikään kuin samalla kattaa myöskin omaisuuden suojelun. Ja tämä tiedonsaanti, yleisön osallistumisoikeus, ehkä hieman ryhmittelen näitä kommentteja yhteen. Haluaisin lyhyesti vastata siihen, mitä tai kysymyksiin, joita täällä jotkut esittivät CVSO-direktiivin soveltamisalasta elokuusta 2010 laadittu raportti kertoo, että tätä direktiiviä on viimeisten toista vuoden aikana hyvinkin kattavasti täytäntöönpanto, mutta joitakin ongelmia vielä on. Ja siksi asioita täytyy vielä parantaa. Tämä liittyy erityisesti tiedonsaantiin ja sitä koskeviin koskevaan artiklaan, esimerkiksi ennaltaehkäisysuunnitelmiin, mitä tulee suuronnettomuuksiin. Ja yleisön täytyy saada näistä asioista enemmän tietoa. Ja yksi asia tai ala, kun puhutaan onnettomuuksien syistä, tästäkin esitettiin kysymys, niin usein syyt liittyvät laitoksen sisäiseen hallintaan. Sitten soveltamisalasta. Palaisin siihen, mitä jo johdannossa totesin. Mielestäni ei saa unohtaa sitä, että mitä me tässä teemme. Tässähän halutaan Seveso-direktiiviä mukauttaa siihen, mitä hyväksytään ja mistä keskustellaan toisten direktiivien alalla. Kaikki nämä, jotka liittyvät REACH-asetukseen, esimerkiksi CLP-asetus ja niin edelleen. Ja Seveso-direktiiviä direktiivin muuttaminen liittyy erityisesti luokittelun muuttamiseen niin, että luokittelu perustuu enemmän yksityiskohtaisempiin tietoihin, joista on säädetty CLP-asetuksessa. Monet muutokset tulevat juuri tuosta yksittäisestä direktiivistä, ja monet teistä kommentoivat turvalausekkeetta koskevia poikkeuksia, ja juuri tämän takia, jotta voitaisiin jotta voitaisiin estää se, että CVS että CLP-asetuksen kautta otetaan sevesodirektiivin direktiivin soveltamisalaan turhia kohtia, niin siksi halusimme tämän turvalausekkeen tai poikkeuslausekkeen ottaa mukaan. Tällä tavalla kansallisella tasolla voitaisiin välttää kaikki perusteettomat vaikutukset, jotka, joita tämä direktiivi saattaisi aiheuttaa. Ja tässä huolia kuitenkin on se, että jäsenvaltiot saattaisivat täytäntöönpanna eri tavalla tätä, ja tämä saattaisi vaikuttaa sitten kilpailuun. Ja haluamme siksi, että neuvosto käsittelee tätä asiaa vielä. EU-tasolla taas olemme sitä mieltä, että poikkeus olisi ehkä syytä säilyttää, mutta olemme kyllä ottaneet huomioon huolenaiheet siitä, mitä sanoitte tekin, että tämä pitäisi tehdä yhteenpäätösmenettelyn kautta. Me emme mielestämme voi odottaa kovin kauan tämän säädöksen hyväksymistä ja sitten arvioida kriteerejä ja katsoa poikkeuksia ja mennä jälleen uuteen yhteispäätösmenettelyyn, joten eh, siksi meidän, me katsomme nyt tätä, näitä kriteereitä ennen kuin sovelletaan direktiiviä ja ne ovat jo tämän säädöksen sisällä tai ne liittyvät jo siihen ja se on yhteispäätösmenettelyssä. Olemme tehneet työtä ja teemme työtä jäsenvaltioiden työryhmien kanssa siitä, käsittelemme sitä, miten tämä voitaisiin tehdä, ja myös neuvosto ja parlamentti ovat siis tässä työssä mukana. Tiedonsaannista jo totesinkin, että yksi syy, joka huolenaiheena mainittiin edellisessä raportissa, Ja me emme todellakaan pyydä tässä liikoja. Emme ole toimimassa niin, että aiheutamme jonkinlaisen tietotulvan yleisölle ja sitten nämä arkaluonteiset tiedot tai salaiset tiedot, jotka voisivat joutua terrorismien käsiin. Me puhumme tässä yleisestä tiedosta, jota pitäisi säännöllisesti päivittää verkossa, koska se on tämän päivän tiedotusväline ja suurin osa ihmisistä pääsee internettiin ja jos onnettomuuksia tapahtuu, niin internetistä ihmiset voivat nopeasti katsoa, mistä aineista on kyse, missä kyseiset laitokset sijaitsevat ja vieläkin tärkeämpää on se, että he voivat katsoa, miten viranomaiset aikovat soveltaa hätätila- tai pelastussuunnitelmia ja turvata näin kansalaisten terveyden. Kuten jo sanoin, emme halua tässä sellaisia vaihtoehtoja, jotka eivät meitä hyödyttäisi. Meil, sitten tarkastuksista. Tiedätte, että olemme keskustelleet niistä. Niistä puhuimme jo päästödirektiivin alla. Mutta nyt tämä on eri tavalla muotoiltu sanallisesti kuin IED-direktiivissä. Ja tässä puhutaan eräänlaisista alustavista riskiarvioinneista. Ja jos ähm, joku laitos osuu tällaiseen kategoriaan, niin sitten ehkä aikaistetaan tarkastusta. Ja tämä on mielestämme täysin yhdenmukaista. Miksi sitten käsiteltäisiin Sevesto-direktiivin soveltamisalaan kuuluvia laitoksia eri tavalla kuin IED-direktiivin soveltamisalaan kuuluvia? No totta kai voi olla myös ennalta arvaamattomia tai sellaisia tarkastuksia, joista ei ole ilmoitettu etukäteen. Voidaan sillä tavalla tarkastaa, miten laitoks, laitosta hallitaan, miten se toimii. Onko minulla vielä puheaikaa? On muitakin asioita? No vielä jonkun verran, jos nyt pientä yhteenvetoa voitte tehdä. Uh, Oli muitakin aiheita. Ehkä lopuksi sanon, miksi emme laajenna soveltamisalaa uh, porauslauttoihin ja putkiin. Me emme aliarvioi tarvetta säädellä porauslauttoja. Ja tästä puhumme komission tiedonsaannissa, joka koskee tätä alaa, eli tietoa tästä on saatavilla jatkossa ja toivottavasti varmasti vakuututte siitä, että tämä ala on jo hoidossa ilman, että sitä täytyy liittää tämän direktiivin soveltamisalaan. Toivomme, että loppuvuodesta tutkimuksen teetettyämme saamme lisätietoa ja haluamme tällaista tietoa siis, jotta meillä olisi kunnollinen arviointi. Mielelläni annan lisätietoa, jos joku haluaa sitä vaikkapa kahdenvälisesti. Ja, vielen Dank, Frau. Kiitoksia, Rouva Venning, kun vastasitte näihin esitettyihin kysymyksiin. No sitten käännyn tässä esittelen puolen. Haluaako hän vielä kommentoida? Jana Saader. Kiitos puheenjohtaja. Niin haluaisin kiittää kollegoja hyödyllisistä havainnoista, jotka he esittivät. Olen siinä onnekkaassa asemassa, että käy ensimmäistä keskustelua näistä kysymyksistä. Tähän viittasivat muutkin varjoesittelijät ja minä jo alussa totesin, että olemme tavanneet useampaan otteeseen ja meillä on ollut mahdollisuus käydä ajatusten vaihtoa varjoesittelijöiden tasolla, samoin myöskin asiantuntijoiden tasolla. Muutama kysymys nousi esille ja joihin minun täytyy mielestäni vastata. Tämä julkisuuden kysymys. Viittasin siihen, että tämä todennäköisesti on kaikkein suurimpia kiistakysymyksiä, ja näin kävi. Jos käsittäisimme nyt tämän esityksen tekstin niin, kuten komission juuri totesi, silloin ei olisikaan mitään kiistaa. Saatamme juuri kuulla, että komissio pyrkii vain siihen, että yleinen tieto päätyisi internetiin. Siinä ei olekaan mitään ongelmaa. Minäkin johdannossani totesin, että olemme tästä täysin yhtä mieltä. Kaikki tieto, joka palvelee asukkaiden tiedottamista, joka määrittelee sen, minkälaisista, äh, minkälaisista varjostaneista on kysymys siitä, mitä täytyy tehdä, jos sattuu onnettomuus tästä. Voitaisiin saada täysi tieto internetistä ja tästä ei ole mitään kiistaa. Näen ongelman siinä, että samanaikaisesti monia teknisluonteisia tietoja päätyisi internetiin, jos hyväksytään komission ehdotus, ja paikallisten tarkastuksen tulokset myös, niiden pöytäkirjat saattavat myös olla saatavilla internetissä. Minusta tämä ei ole tarpeen, se ei suinkaan parasta, paranna kansalaisten turvallisuuden tunnetta. He eivät ymmärrä kuitenkaan, miten yritys toimii. Kuitenkin jos eh, internetissä julkaistaan paikalla tapahtuneen tarkastuksen pöytäkirja, silloin ne, joilla on muita tavoitteita, esimerkiksi ne, jotka ovat terroristeja ja haluavat tässä hengessä lähestyä yritystä, löytävät yrityksen heikot kohdat internetin kautta. Miksi me silloin tekisimme näin? Miksi me aiheuttaisimme sen, että itse päätyisimme vaikeaan tilanteeseen, tai miksi me mahdollisesti antaisimme terroristeille terroristille helpotuksia siinä, että voisivat nopeammin saada tietoa yrityksen heikoista kohdista. Joten esityksen tekstin, jos me ymmärrämme sen eri tavoin, silloin tarkistuksella voimme tehdä tekstistä yksiselitteisemmän, mutta mitä tulee aikomuksiin, ta- tavoitteisiin, niin voisimme sanoa, että ei ole mitään suurempaa kiistaa asiasta. Kyllä se vain siitä, että ymmärrämme tekstin sisällön eri tavoin. Täällä otettiin esille myös tämä dominovaikutus, eli tieto ympä, naapuriyrityksistä. Tätä me myös mietimme. Totesimme, että komission esityksessä on tarvetta täydennyksiin. Ymmärrämme ongelman siis et, siinä mielessä, että nyt kemiallisen teollisuuden yrityksen viereen saattaa asettua toinen yritys. Silloin uusi yritys joutuu pakostakin hankkimaan tiettyjä tietoja jo toimivasta kemian alan yrityksestä. Jos tämä toimiva yritys ei ole taipuvainen antamaan näitä tietoja, silloin uusi yritys ei voi käynnistää toimintaansa, ei pysty toteuttamaan investointeja, joten olisi pakollista viranomaisten tuella antaa nämä tiedot sellaiselle yritykselle, joka on toteuttamassa uutta investointia ja tästä on tarkistus tekemien tarkistusten joukossa. Mitä tulee sitten herra Kramerin kommenttiin, haluaisin sanoa, että hän mainitsi siis sen, että hänen äh, vaalipiirissään ei ole suuria kemian yrityksiä, mutta noin 30 prosenttisesti tapahtuisi kuitenkin laajentumista niiltä osin, miten moni yritys kuuluisi Seveso kolmen piiriin. Hän on, tästä hän lähtee liikkeelle. Tämä 30 prosenttia on juuri se luku, jota teollisuuden edustajat ovat esittäneet neuvottelussa nyt, teollisuuden edustajat jo sanovat, että enintään, enintään 10 prosenttia kasvaa yritysten lukumäärä, jotka tulevat Seveson piiriin. Joten todennäköisesti on kysymys vain kolmesta prosentista itse asiassa. Mutta jos eh, herra Kramerilla on laskelma, joka osoittaa yksiselitteisesti, että esityksen hyväksymisen jälkeen tapahtuu 30 prosentilla niiden yritysten lukumäärän kasvu, jota tämä koskettaa. Toivotan tähän, toivon tähän toimittaa tämän tekstin tai laskemaan minulle, koska minä olen tällaista turhaan tähän mennessä pyytänyt yrityksen työllisyyden yrittäjiltä, enkä sitä ole saanut. Kiitän kärsivällisyydestä. Ja, Kiitoksia oikein paljon, herra Janos Oder herra Kramer varmastikin tuollaisen laskelman toimittaa, että miksi kyseessä on 30 eikä 10 prosenttia. Sitten meidän täytyy arvioida, että haluammeko tämän kaltaista laajentamista vai emme. No niin, tämä oli hyvä, erittäin kattava keskustelu tärkeästä aiheesta. Tarkistusten jättämisen määräaika on 23. kesäkuuta kello 12. äänestysvaliokunnassa lokakuussa ja sitten täysistunnossa olemme tämän kanssa joulukuussa. Eli tämän vuoden aikana vielä tämä asia tullaan saattana päätökseen. No, kiitoksia vielä kaikille, jotka osallistuvat keskusteluun. Sitten pääsemme kohtaan neljä esityslistalla. Juomavesivarojen suojelu. Tässä komissio on ilmoittanut, että Eh, direktiiviä juomavedestä ei tarvitse muuttaa, mutta totta kai juomavesi kiinnostaa ympäristövaliokuntaa. Me haluamme käydä keskustelua eri asioista, jotka liittyvät tähän aiheeseen. Me olemme tässä pyytäneet, että komissio raportoi meille herra Helmut Blösch, PO Envistä, kakkosyksiköstä tulee kertomaan meille tästä ja minä nyt sitten haluaisin antaa puheenvuoron herra Blöchille. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Komissio on erittäin kiitollinen, että se on saanut kutsun tänne valiokunnan kokoukseen. Tässä on käyty kirjeenvaihtoa komissionisen Potocinikin ja puheenjohtajan välillä. Me olemme tarkastelleet juomavesivarojen suojelua eri näkökulmista yhtäältä Olemme tarkastelleet sitä, miten EU-lainsäädäntö on sopusoinnossa juomavesivarojen suojelun kanssa ja olemme myöskin toisaalta tarkastelleet juomaveden laatua kuluttajan näkökulmasta. Ja sitten kolmanneksi myöskin, kun ajatellaan juomavesivarojen suojelua vesistöissä, myöskin laatu ja saatavuus ovat tässä tärkeitä näkökulmia. Haluaisin puheenjohtaja aloittaa näitä parametreja ja arvoja, jotka liittyvät juomavesidirektiiviin. Komission johtopäätökset tässä vaiheessa ovat sitä, että nämä parametrit ja arvot yleisesti heijastelevat parhaita olemassa olevaa tietoa ja myöskin periaatteita tämän päivän näkökulmasta. Tästä syystä komissio ei tällä hetkellä ehdota parlamentille ja neuvostolle sitä, että parametreja uudistettaisiin. Tämä voidaan tietysti tehdä, ainoastaan perinteisen menetelmän kautta. Kuitenkin komissio tulee eh, eh, myöskin tieteellistä kehitystä tarkasti tutkimaan, ja jos tarpeen, se ei epäröi eh, ehdottaakseen uudistu, sitä, että lainsäädäntöä uudistettaisiin samanaikaisesti. Tietyt yksityiskohdat, jotka liittyvät juomaveden analysointiin ja näytteiden ottoon tarvitsevat uudistamista ja komissio tuleekin tällaista päivitystä tarjoamaan lainsäädäntömenettelyjen puitteissa. Kun ajatellaan juomaveden laatua kuluttajan hanasta, niin me voimme kyllä huomata, että suurin osa juomavesivarannoista ovat melko laadukkaita sellaiset, jossa juomavettä tarjotaan yli 5000 ihmiselle, niin 98 prosenttia juomavedestä kyllä pätee tähän. Mutta sitten kun ajatellaan muita alueita, niin siellä kyllä nähdään selkeitä ongelmia, jossa 30, joskus jopa yli 40 prosenttia juomavedestä ei ole sovellasta vettä kuluttajalle. Mitä tulee komission jäsen Kopotocnikin kirjeeseen, tässä on tarkoituksena ottaa Tarkoituksena on tarjota parhaiten käytänteiden asiakirja alueille ja jäsenvaltioille, jotta voitaisiin edistää riskinarviointa juomavesi, juomaveden jakelijoille. Tarkoituksena on myöskin tässä parantaa yhteistyötä EUn tasolla, kun ajatellaan niitä juomaveden jakelijoita, joita ne, ne eivät joudu raportoimaan kansallisesti eivätkä komissiolle. Tällainen tiedonsaanti pyyntö on jo annettu jäsenvaltioille ja me tulemme sitten kahdenvälisesti keskustelemaan tästä niiden jäsenvaltioiden kanssa, mutta me myöskin ryhdymme toimenpiteisiin artiklan 258 ja 260 sopimuksen mukaisesti, mikäli tarpeen. Kolmanneksi juomavesiresurssiemme suojelu. Vesipuitedirektiivi vaikuttaa hyvin vahvasti siihen, että juomaveden tarjonta paranee. Tämä myöskin vaikuttaa siihen, että, että kun ajatellaan veden, veden jakelua eri lähteistä, sen tulee olla laadukasta ja myöskin tässä tarjotaan lisäsuojelua, kun ajatellaan sellaisia alueita, joista on tarkoitus ottaa juomavettä tulevaisuudessa. Suurin osa jäsenvaltioista on jo ryhtynyt toimiin ajanmukaisesti, mutta neljä jäsenvaltiota on jo joutunut tuomioistuimen jäsen Portugali, Kreikka, Tanska ja Belgia. Ja lisäksi kaksi jäsenvaltiota Espanja ja Slovenia. Öö, niistä on jo julkaisu olemassa. No sitten kun ajatellaan tulevaisuutta, komission jäsen Potocnik on sitoutunut siihen, että se vuoden 2012 loppuun mennessä esittää tälle talolle ja neuvostolle äh, sinisen kirjan Euroopan juomavesivarojen suojeluun. Siinä on komission arvio kaikista niistä hankkeista ja ohjelmista, jotka liittyvät tähän direktiiviin, niin komissio tässä yhteydessä on erityisen kiitollinen tälle talolle, että se antoi merkittävää rahoitusta pilottihankkeelle näiden ohjelmien arvioimiseksi. Toisekseen tämä, tässä myöskin tehdään ehdotuksia ja johtopäätöksiä esimerkiksi veden vähyydestä ja kuivuudesta, eivät ainoastaan eteläiset jäsenvaltiot, vaan myöskin muut joutuvat kovien haasteiden eteen veden riittävyyden suhteen. No sitten kolmanneksi johtopäätökset ja ehdotukset liittyen ilmastonmuutoksen vaikutukseen vesivarojen suhteen. Tämä prosessi on edennyt hyvin avoimesti kansalaisjärjestöt, tiedeyhteisöt, alueet, jäsenvaltiot ovat olleet mukana. Ja nämä tulokset myöskin sitten julkaistaan verkossa. Komissio myöskin odottaa poliittista ö, mielipidettä tästä talosta. Myöskin vesiinterryhmä ja tämä valiokunta ovat tässä mukana ja heidän panostaan odotetaan. No, vesivarojamme suojelu tulee edellyttämään hyvin suuria investointeja sekä EUn laajuisesti. Ja tämä on erittäin tärkeää, kun ajatellaan seuraavaa EUn budjettia ja siitä tehtäviä päätöksiä. Puheenjohtaja, toivottavasti olen nyt tässä briefannut teitä tarpeeksi. Olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitos. Kiitoksia herra Blöch tästä johdannosta tähän keskusteluun. Juomavesi on elintarvike numero yksi, näin hän aina toistetaan, ja juomaveden suojelu on tietysti prioriteetti numero yksi. Te sanoitte, että meidän lainsäädännössämme parametrit ja arvot vastaavat parhaita käytettävissä olevia tekniikoja, joten mitään sopeuttamista ei nyt tällä hetkellä tarvita. Veden niukkuus on aihe todellakin varsinkin etelä-eurooppalaisille, etelä-euroopalle, mutta tänä vuonna myöskin keski-euroopalle. Poikkeuksellisesti ei satanut moneen viikkoon ja nyt sitten myöskin Alppien pohjoispuolella on huomattu, että vesi voi sitten todellakin käydä niukaksi. No siinä nyt sitten voidaan katsoa, että onko meillä EU:ssa yhtenäinen ajatus veden säästämiseksi vai tapahtuuko tässä erottelua ongelmien suhteen, koska sellaisia maitahan periaatteessa on, joissa vettä on riittävästi ja missä veden säästäminen, silläkin on tietty rajansa siellä, missä se on järkevää. No yksi kysymys, minkä minä haluaisin vielä esittää. Minun maassani Saksassa tämä usein esitetään. Vesitalous on tässä jäsenvaltiossa – kunnallisen hallinnon Eli Jokainen kunta on itse vastuussa omasta juomavedestään ja sitten tietysti sitä pidetään hyvin suuressa arvossa. Komissio totta kai on usein sisämarkkinoiden moottorina edistäjänä, eli sääntelyn purkajana. Miten te nyt näette tämä? Onko tämä osa teidän tehtäväkenttäänne vai käsitelläänkö tämä jossakin muualla? komission asiakirjoissahan sanotaan, että lupien myöntäminen on tarkoitus kilpailuttaa Euroopan laajuisesti, joten tässähän on olemassa eri mielipiteitä siellä, missä se toimii hyvin ja missä laatu on hyvin korkea, niin ei siellä mitään rakenteita tarvitse muuttaa, koska, ainoastaan siksi, koska meillä on sisämarkkinat. Mutta ehkä nyt sitten palaatte tähän lopuksi. Vittorio Prodi oli ensimmäinen, joka pyysi puheenvuoroa. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös komissiolle puheenvuorosta ja olen pääasiassa samaa mieltä. Kuitenkin joitakin huomioita. Mehän olemme tässä kulkemassa suurta tärkeää muutosta kohtaan, kohti nimittäin sade, sademäärät ja ilmastonmuutos ovat todellisuutta, tai sademäärien väheneminen ja ilmastonmuutos ovat todellisuutta. Minä haluaisin korostaa sitä, että tarvitaan yleisemmän tason politiikkaa, kannustavampaa politiikkaa, kun ajatellaan Ähm, maatalouskäyttöön tarkoitettua vettä, koska ilmasto jo muuttuu nyt. Ja siksi haluaisin erityisesti pyyt- kysyä komissiolta, onko se sitä mieltä, että pitäisi ähm, uudelleen levittää tai jakaa vesi, jotta voidaan taata se, että uudelleen saadaan muodostettua vesivarantoja, myös elintarvikekäyttöön tarkoitettuja vesiä varten siis. Erityisesti eh, kun te puhuitte äsken kunnista ja niiden velvollisuuksista, niin eh, maan kaupunkialueilla – on tietynlaista erityistoimintaa. Maaperä on ikään kuin immuuni vedelle. Ja tällainen erityistoimi vaatii sen, että käsi, vesi täytyy käsitellä uudelleen, jotta se voidaan kaupungin ja vesiverkostoihin palauttaa. ja saadaan vesivaroja. Tässä mielessä haluaisin erityisesti korostaa sitä, että meidän täytyy myös tarkastella uudelleen vesiin sovellettavaa yleistä politiikkaa, eli vesipuitedirektiiviä. Tämä johtuu erityisesti ilmastonmuutoksesta. Siksi meidän täytyy käyttää tämä tilaisuus, jotta voisimme parantaa veden laatua sekä, sekä valmiuksia luoda vesivarantoja, erityisesti pohjavesivarantoja. Kiitos. Kiitoksia Vittoria Prodi ja Linda McEwan. Um, just a question. Niin, tämä on vain kysymys. En ollut kuulemassa alku osa esityksestä, koska meillä oli äänityslistoihin liittyviä asioita hoidettavana. Niin, tämä parhaiden käytänteiden oppaas olisi ehkä se, mitä tarvitaan, eikä niinkään lainsäädäntöä. Kenelle tämä on osoitettu? Miten varmistetaan se, että näin tulee tapahtumaan, kun esitetään? Miten olette... Minä olin perjantaina Juoksen nummilla hyvin kylmänä ja sateisena kesäpäivänä ja katsoin, mitä vaikutuksia on turpeen, turvealueiden erosiolla veden laatuun minun alueillani. Kunnat eivät omista maata, maan omistavat viljelijät tai jotkut, jotka omistavat paikan päällä maata esimerkiksi lintujen metsästämistä varten, heillä on eri intressit kuin vesialan yrityksillä siinä, miten veden laatu säilytetään. Ongelma on siinä, että totta kai veronmaksaja maksaa sitten, jos puhdistetaan turvasoita, turvesoita ja sitten siellä halutaan vaikka ampua siellä riekkoja. Se, mitä maksetaan sitten tästä turpeesta, tämä vaikuttaa veden laatuun. Itse asiassa kuitenkin verojaksi joutuu maksamaan tästä vedestä, että vesi puhdistetaan että tehdään hyvänlaatuista. Meillä on nyt maatalouden, yleisen maatalouspolitiikan uudistus tulossa. Voimme katsoa, miten viljelytoimintaa harjoitetaan, maanomistamiskysymyksiä. Miten te olette katsoa tätä? Voimmeko me vähentää ongelmia, jotka liittyvät siihen, miten vesiyritykset toimivat? Ajatellen sitä, että tutkimme sitä, mitä ylipäätään menee veteemme, koska luontohan voi toimia luonnollisena suodattimena esimerkiksi juuri turvesoilla, mikä voisi vaikuttaa siihen vedenlaatuun tapahtuu ja mikä tavallaan on tietysti sitten myöskin taloudellinen kysymys kuluttajille. Kiitoksia, Krista Klaas. Kiitos. Vesi on kyllä jatkuva tehtävä meille. Ja kun nyt tänään sitten puhumme juomaveden suojelusta ja juomavesiresursseista, niin haluan tässä esittää kaksi konkreettista kysymystä herra Blessille. Me puhumme veden säästämisestä, juomavesiin varoja täytyy säästää ja mehän säästämme. Onko totta, että osassa Eurooppa myöskin liikaveden säästö aiheuttaa ongelmia, että vesijohtoverkot likaantuvat, koska niitä, koska se ei puhdistu. Miten tällaisia ongelmia voidaan käsitellä, koska myöskin puheenjohtajamme Jolainen totesi, että veden saatavuushan on hyvin erilaista EUn eri kolkissa. Eikö tässä pitäisi sitten soveltaa eri toimintatapoja myöskin komission osalta? No sitten tämän lisäksi huomenna me äänestämme pesuaineasetuksesta, eli me kiellämme fosfaatit pesuaineissa, ja nyt sitten tarkoituksena on, että myöskin tiskiaineista saataisiin tämä pieni osa pois. Haluaisin nyt asiantuntijalta, vesiasiantuntijalta kysyä, että onko tämä nyt todella niin ratkaiseva asia juomavetemme osalta, että nyt näin nopeasti tässä ilman parempaa tietoa myöskin tiskiaineiden kohdalla on tarkoitus kieltää fosfaatit. Vai eikö tässä nyt pitäisi rauhassa hiukan odottaa, että saadaan järkevää tutkimustietoa tästä asiasta? Kiitos. Kiitoksia. Sitten Chris Davis. Thanks, Chairman. I was interested to hear what Victoria Prodi... Kiitos puheenjohtaja. Oli mielenkiintoista kuulla, mitä Vittorio Prodi sanoi siitä, että vettä pitäisi laittaa pohjavesivarantoihin. Minä tiedän, että Meksiko Cityllä on hyvin paljon tällaista ja uskoakseni tätä tapahtuu myös muissa Euroopan kaupungeissa, joten minua kiinnostaa, mitä komissio tähän vastaa. Minä hyväksyn sen, ettei uutta lainsäädäntöä komissiolta tarvita, joten niin kauan kuin meillä on jossakin säädöskirjassa lakeja, niin kaikki on hyvin. Täytäntöönpanotoimia on toteutettu jollain tasolla. Portugalia, Kreikkaa Tanskaa ja Belgiaa vastaan. Ja Espanja ja Slovenia todennäköisesti joutuvat samojen menettelyjen kohteeksi vesilainsäädännön alalla. Komissio on sito, antanut sitoumuksen tälle valiokunnalle, jotta saadaan lainsäädäntö pantua täytöön tehokkaasti – ja silti minulla on edelleen sellainen vaikutelma, ettei komissio ihan kaikilla tavoin käytä riittävästi nyrkkiä, jotta kaikki jäsenvaltiot saataisiin tämä tekemään. Haluaisin lisää tietoa tästä ja haluaisin tietää, mihin toimiin on ryhdytty, jotta jäsenvaltiot todella tekevät sen, mitä niiden pitäisi. Ja sitten viimeinen puheenvuoro. Pyyntö on Salvatore Tattarelalta. Grazie, Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Jos ollaan sitä mieltä, että ilmastonmuutoksen ja vesipulan välillä on suhde, niin tai ne liittyvät toisiinsa, niin todella pitkään on, on kyllä kiinnitetty huomiota ilmastonmuutokseen, mutta vesipula on jäänyt vähemmälle huomiolle. Minä toivon, että nyt komissio ja me todella rupeamme suhtautumaan tähän sillä tärkeydellä, kun meidän pitäisi. Me elämme maailmassa, joka on, jossa ympäristö on saastunut ja jos maailmassa ei ole vettä, niin siitä se voi seurata sotia ja siitä voi, sieltä seuraa kuolemia. Todella vaadin, että kiinnitetään huomiota veden säästämiseen. Ajatelkaapa sitä, vaikkapa Italiaa, Tarantoa. Sinne tulee juomavettä ja voitaisiinko eri tavalla juomavettä sinne toimittaa. Kun aamulla vaikkapa pesee hampaat tai muuta sellaista, niin laskevatko ihmiset, kuinka paljon vettä kuluu päivän aikana – ja miten sitä voitaisiin säästää. Esimerkiksi kotitalouksissa pitäisi voida ehkäistä turhaa vedenkäyttöä. Sen täytyisi olla pakollista ja pitäisi olla automaattinen mekanismi, jotta näihin toimiin ryhdytään. Lisäksi pitäisi uudelleen organisoida tätä asiaa hieman eri tavalla, erityisesti kun ajatellaan kaikkia unionin politiikan aloja. Puhutaan YMPn uudistamisesta, mutta kuinka paljon meillä menee vettä maatalouspolitiikkaan? Ehkä voitaisiin, jos toisella tavalla viljeltäisiin maata, niin miljoonia miljoonia kuutioita voitaisiin vettä säästää. Joten Euroopan unionin täytyy kiinnittää huomiota tähän toimeen, toimeen johon tähän mennessä mielestäni ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Kiitos. No niin, herra Blösch, te kuulitte mitä kollegat sanoivat. Nyt sitten pyydänkin vastaustanne. Thank you, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa ensin teidän kysymyksenne liittyen tähän omistajuuteen ja kunnallisethan, kunnat ovat vastuussa teidän kotimaassanne tästä, jotta voisin vahvistaa sen kysymyksen, että miten maa tai alue toimii, niin julkinen veden jakelu tapahtuu joko yksityisen jakelijan tai yksityisen ja julkisen kumppanuuden välillä. Ja tämä on päätös, joka tehdään kyseisellä alueella tai kyseisessä maassa. Artikla 235 Euroopan unionin toiminnasta kieltää sen, että EUn laki vaikuttaisi tähän maiden omistajuuteen. Viime viikonloppuna Italiassa oli hyvin tärkeä kansanäänestys. Yhdessä kysyttiin ihmisiltä, hyväksyisivätkö he sen, että juomavesi kysymykset yksityistä vai pidettäisiin julkisen tahon käsissä. Tämä on hyvin tärkeä kysymys, josta voidaan keskustella ja tämä on tärkeää siis myöskin Italiassa ja muissa maissa, mutta sitä ei kuitenkaan päätä Brysselissä. No sitten toinen elementti tässä on tietysti nämä julkiset hankinnat. Ja sitten tässä nämä sisäiset sopimuksen antamiset tai ulkoistaminen. No ehkä nyt sitten annan vastauksen tässä, jos miksi minun kotikaupunkini Jena loisi yrityksen, jonka 95 prosenttia omistaisi Jenan kaupunki ja 5 prosenttia siitä omistaisi herra Blöh ja sitten annettaisiin sopimus kyselle juomaveden jakelun toimittamiseksi niin Euroopan yhteisön tuomioistuin on päättänyt oikeuskäytännössään, että 5 prosenttia Blöchille ja 95 prosenttia Jenan kaupungille on julkisen ja yksityisen sektorin välinen asia, joten tämä liittyisi julkisiin hankintoihin. Jenan kaupunkihan olisi tässä hyvin epäsuotuisassa asemassa, että sillä olisi hyvin paljon henkilöstöä toiminnan takamiseksi samanaikaisesti se joutuisi maksamaan toiselle yritykselle palveluistaan. Tämä on kysymys, joka liittyy julkisten hankintojen sääntöihin, mutta kun nyt ajatellaan, että säännöt eivät ole selkeät, niin tätä taustaa vasten maiden ja alueiden vastuu on valita, tai vastuulla on valita, paras tapa omiin tarpeisiin, ja nämä tarpeet voivat olla erilaisia. Meillä on Euroopassa kolme eri tyyppiä. Yksi on se, että kunnat omistavat ja myöskin mm, harjoittavat juomaveden jakelua. Sitten toinen malli on se, että kunnat omistavat, mutta toiminta on ulkoistettu yksityisille palveluntarjoajille. Ja sitten kolmas tapa joka tällä hetkellä on ainoastaan Englannissa ja Walesissa, ei Skotlannissa eikä Pohjois-Irlannissa, jossa on julkista omistajuutta, on se, että siellä on yksityistetty yritykset ja nämä sitten siis omistavat ja myöskin harjoittavat tätä toimintaa. No sitten kysymys, jonka herra Prodi esitti veden uudelleenkäytöstä, niin voin ainoastaan tukea hänen näkemystään. Veden uudelleenkäyttö on asia, joka tulee olemaan suuri vastaus veden niukkuudelle ja kuivuudelle tulevaisuuden komission tiedon annossaan parlamentille ja neuvostolle. on veden niukkuus kysymyksessä painottanut tällaista veden uudelleenkäyttöä. No, siellä, missä on tehty poliittinen päätös hyvin korkealla tasolla, on Kypros. Ja siellä parlamentin politiikassa on päätetty, että tavoite on se, että jätevettä käytettäisiin 100 prosenttia uudestaan. Eli vesi on liian arvokas, että, sitä, että se joutuisi vain välimereen, vaan sitä käytetään joko suoraan kasteluun tai juomaveteen. Tässä nyt sitten voidaan kaksi kärpästä saada yhdellä iskulla. No sitten tämä maaperäkysymys, johon herra Davis ja Prodi ottivat kantaa. Tämä on toimintaa ja nämä toiminnat ovat myöskin vaikuttaneet siihen, että, että pohjavesiin on joutunut sadevettä, mutta se on myöskin johtanut siihen, että erosio on lisääntynyt ja myöskin tulvat. Tästä syystä, että jos että jos sadevesi saataisiin pohjaveteen, niin tämä olisi hyvä, mutta se ei välttämättä kuitenkaan vaadi lainsäädäntöä. Tämä on hyvä toimintatapa, mutta se voisi olla myöskin vesi puitedirektiivin osana. Sitten kolmas osa veden säästäminen ja siihen liittyvät mahdollisuudet. Komission tiedon annossaan e-, eritellyt kaksi tärkeää säästökohdetta. Yksi on maatalouden, maatalouden kasteluvedet, 85 prosenttia tai jopa enemmän kulutetusta vedestä liittyy tähän. Ja sitten toinen on vuodot meillä on sellaisia järjestelmiä, joissa 30-40 prosenttia vettä vuotaa. Täm, se, että nämä saataisiin poistettua, niin se kyllä vaikuttaisi veden säästöön hyvin merkittävällä tavalla. Komissio ei koskaan ehdota tällaista ehdotusta yksi, joka sopii kaikkiin se, että nyt tässä on 2 prosenttia tai 50 prosenttia tulisi vähentää näitä vuotoja. Tässä pitäisi olla tasapainoinen lähestymistapa tarpeita ajatellen, mutta myöskin tulisi ajatella veden saatavuutta kyseisellä alueella. No sitten edustaja McEvan. Per, parhat käytänteet pienille jakelijoille. Tämä opas pitäisi saada 2012 ensimmäisellä vuosipuoliskolla – ja tämä liittyy niihin vedenjakelijoihin, joilla on tällä hetkellä, tai vesivarantoihin, joilla on ongelmia. Nämä ongelmat liittyvät saastumiseen. Esimerkiksi kun ajatellaan nyt tätä kurkku- tai itukysymystä, kysymystä joka oli Saksassa vallalla, kaikki nyt tietävät tämän ehekin, mutta hyvin mutta myöskin vähemmän vaarallinen kanta kyseisestä bakteerista vaikuttaa kyllä veteen. Me pyrimme asiantuntijoiden kanssa tästä työstämään eh, kohdennella tavalla asiakirja ja katsotaan sellaiset alueet, missä on ongelmia ja yhdessä jäsenvaltioiden kanssa ja kuntien kanssa pyrimme eh, edistämään tilannetta näillä alueilla. No sitten ympin uudistus, tämä on hyvin arvokas kysymys. Komission jäsen on erittäin sitoutunut siihen, että täydentävät ympäristöehdot otetaan huomioon tulevassa maatalouspolitiikassa. Tämä on ennakkoehto, jotta saadaan uusia tukia tiloilla. Koska kun ajatellaan viimeistä YMP-uudistusta, niin nämä ongelmat ohjelmat ovat nyt, tai niitä sovelletaan ja näin ollen sitten myöskin maanviljelijä tietää, että mitä pitää tehdä, jotta soveltaa oikein. Noin kuusi vuotta sitten tämä oli hiukan, hiukan vielä hakusessa ja asiaa tuli parantaa. No sitten viittasin jo siihen tosiasiaan, että veden säästämisessä. Komissio ei koskaan tule ehdottamaan tällaista yksi kaikille ratkaisua, joten vastaus Rova Klassille tähän hyvin oikeutettuun ja tärkeän kysymykseen on se, että tulisiko vettä säästää hinnalla millä hyvänsä, niin ei. Vastaus on, että meidän pitää löytää oikeat ratkaisut. Tähän on sitten nämä fosfaatit pesuaineissa. Komission ehdotus on se, että tässä nämä pesuaineet, joissa, jotka kattavat noin 25 prosenttia fosfaattilähteistä, niin nämä otettaisiin pois melko pian. Ja samanaikaisesti komissio arvioisi tilanteen ja myöskin tekisi ehdotuksen vuoteen 2015 mennessä. Minä tiedän, että tässä talossa on ajatuksia ja pohdintoja sen suuntaisesti, että emmekö voisi tehdä päätöstä siitä, että tiskiaine fosfaatitkin tässä pikkuhiljaa poistettaisiin. Vastaus on se, että komissio on tietoinen siitä tosiasiasta, että useat maat, myöskin 16 Yhdysvaltain jäsen, osavaltiota ovat ryhtyneet toimiin näiden aineiden poistamiseksi, joten tässä tarvitaan ratkaisu. Jos nyt tässä kuuntelee pesuaineteollisuutta, niin saa erilaisia vastauksia. Se saattaa riippua siitä, että kenen kanssa puhuu näistä markkinaratkaisuissa, mutta uskon, että poliittinen prosessi kyllä tuo ratkaisun. Komissio tekee kaikkensa, jotta se saa hyväksyttyä tällaisen ratkaisun mahdollisimman nopeasti. No, herra Davis esitti kysymyksen, että olemmeko riittävän kunnianhimoisia vesipuitedirektiivin täytäntöönpanossa. No vastaukseni kansalaisena tai ympäristötieteilijänä on se, että aina voi olla kunnianhimoisempi, mutta jos nyt katson tässä nyt esimerkiksi tätä deadlinea, se oli maaliskuun loppu 2010. Kaksi kuukautta myöhemmin komissio ryhtyi rikkomustoimenpiteisiin ja noin vuotta myöhemmin kuusi oikeushakemusta on tässä nyt vireillä, tapausta vireillä. No kun ajatellaan tässä nyt 21 jäsenvaltiota, jotka ovat ryhtyneet ajoissa toimiin, niin täytäntöönpanostrategiat, joita jäsenvaltiot, alueet, komissio, kansalaisjärjestöt ovat toteuttaneet, on toiminut ja viipeitä ei ole tapahtunut. Ne, jotka eivät ole tehneet kotiläksyä, niin ne on sitten viety tuomioistuimen eteen ja näin tullaan jatkossakin tekemään. No sitten lopuksi vielä puheenjohtaja herra Tatarellan kysymys. Kyllä, ilmastonmuutos eittämättä on hyvin suuri tekijä, kun ajatellaan tulevia vesivarojen hallinnointia – Keski- ja Pohjois-Euroopan tilanne myöskin. Sillä, siinä nähdään nämä painotukset, sademäärät esimerkiksi saattavat johtaa siihen, että kuivuus jatkuu, tai jos sademäärä pysyy samankaltaisena, se voi myöskin johtaa tulviin. Ja tämä sitten vaikuttaa hyvin moniin asioihin ja tietoihin, joita tässä viime vuosien aikana on kerätty. No sitten veden säästö kulttuurissa, no sen tulisi olla osa joka päivästä elämämme, mutta ei ainoastaan kotitalouksissa. Esimerkiksi kun vedetään vessa tai suihkussa säästetään vettä, vaan tulisi myöskin tarkastella – suurimpia kuluttajia. Ja tämähän liittyy siis juomaveteen ja myöskin maatalous on tässä otettava huomioon. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia, herra Blöch, näistä vastauksista. Mehän saamme tämän blueprintin vedestä. Vesi vuonna 2012 ja tämä aihehan on myöskin tärkeä täällä meidän ympäristövaliokunnassamme. Kiitoksia oikein paljon. Sitten meillä on vielä kaksi asiaa esityslistalainen kuin herra Dalli tulee kello 17.30. Eli meillä on 40 minuuttia kahden asian käsittelemiseksi. Täytyy hiukan kiirehtiä. Nyt meillä on sitten kohta viisi direktiivin muuttaminen päästövaiheiden kapearaiteisiin traktoreihin soveltamisen osalta. Tässä asiantuntijamme, traktoriasiantuntijamme on Salvatore Tatarella. Kiitos puheenjohtaja. Puhun todella lyhyesti, koska tämä valiokunta on käsitellyt jo traktori, kolme kertaa traktoriasioita. Minun mietintöni ja Pietikäisen mietinnöt. Ja tämä on nyt jatkoa tälle työlle, koska säädöskehys on täysin sama. Tarkoituksena on vähentää päästöjä ja EU on säätänyt, että traktoreiden vaarallisia päästöjä on asteittain vähennettävä. Näissä kahdessa muussa mietinnössä käsiteltiin joustavuutta, kun lainsäätäjä oli jo etukäteen valmistellut joustavuutta ja nyt tavoitteena on ollut sitä lisätä. Ja meillä on tietyt parametrit, joita on lisätty. Eli joust- tässä ei ole kyse joustavuuden lisäämisestä, vaan kyse on tietyllä tavalla keskeyttää direktiivin täytäntöönpano tällä erää, eli vaiheet 3b ja 4. Kyse on hyvin pienistä traktoreista, kapearaiteisista traktoreista, noin metrin levyisistä traktoreista, melkein kuin leluja ne ovat. Ja nämä traktorit on suunnattu pelkästään maataloustuotantoon Euroopassa, erityisesti sen eteläosissa. Jälkikäsittelyjärjestelmä on melko suuri, se vie paljon tilaa ja tällä hetkellä tekniikka ei ole vielä sillä tasolla, että olisi voitu löytää joku keino sisällyttää nämä jälkikäsittelyjärjestelmät moottoriin tai moottoritilaan sen mukaan, mitä vaiheessa neljä vaaditaan. Joten teknisesti tämä ei ole siis mahdollista toteuttaa. Teollisuus on ehdottanut, että kolmas ja neljäs vaihe eivät ole sovellettavissa tällaisiin traktoreihin ollenkaan. Komissio tässä valitsi tai valitsi kultaisen keskitien ja se keskeytti tai lykkäsi kolmella vuodella 3B ja neljä vaiheen täytäntöönpanoa jotta teollisuuden alalla voitaisiin löytää tekniset keinot tämä toteuttaa. 2014 siis toteutetaan uudelleen tarkastelu, jotta voidaan katsoa, että onko tämän toteuttaminen mahdollista vai täytyykö siitä ajatuksesta luopua kokonaan. Tässä kaikki, kiitos. Kiitos Tatarella. Sinä oli selkeästi ja ytimekkäästi asiat. Teidän ovat siis se, että vaiheet kolme ja neljä, mitä lykättäisiin ja katsottaisiin, pystyykö teollisuus tarjoamaan ratkaisuja. Holger Kramer on ensimmäinen, joka haluaa käyttää puheenvuoron. Kaksi minuuttia. Voin myöskin sähköinomaisesti estää asiaa. Tämä kuulostaa aina aivan kauhistuttavalta, kun meitä pyritään muut, puuttumaan äh, tai saatamaan pois voimasta olemassa vain lainsäädäntö että kaikki refleksit, joita tulee vihreiltä ja muilta, jotka katsovat, että tämä on aivan kauhistuttavaa. Meidän pitää kuitenkin olla varovaisia, että kun me määrittelemme, tartumme nurmeen, liittyvät saasteisiin ilma, ilman osalta, että me ammu hiukan ohi maalin näistä esittäessä. Olemme pystyneet hyvin vaivallisesti korjaamaan eräitä asioita, jotka oli tehty väärin direktiivin osalta jo elämässä toisessa yhteydessä. Olemme kirjoittaneet toiveita direktiiviin, mutta viime kädessä todellisuudessa se kuitenkaan ei ollut toimeenpantavissa. Nyt on tilanne samanlainen. Ratatarilla totesi juuri, että kysymys on pienestä markkinaosuudesta, joka koskee kaperaiteisia traktoreita. Tulee heti mieleen viiniviljelmä, jossa pieni traktori kulkee köynnöksien välissä, jossa on hyvin vähän liikkumatilaa. Valmistajat ovat, ovat nyt tulleet tilanteen, jossa he sanovat, että on olemassa haitallisia koskevia normeja, joita he joutuvat olemaan toimeen, ja seuraavassa vaiheessa syntyy ongelma, koska seuraava vaihe edellyttää sellaista tekniikkaa, joka on olemassa, joka kyllä on olemassa, mutta tilaa sitä ei ole olemassa näiden, tämän tekniikan käyttämiselle äh, rakenteellisesti näissä traktoreissa. Tämä on nähtävissä muuallakin. Meillä on suuret kuorma-autot. Me teemme Matias Kootin kanssa näistä yhdessä työtä, joka liittyy ilman saitarasaineiden päästöihin. Siellä myöskin pakokaasujen käsittely laitteesta, oli yhtä kallista kuin moottori kokonaisuudessaan muuten. Ja tulos ei kuitenkaan ollut oikeastaan hyödyllinen. Joten muistuttaisin, että ajatellen markkinasektorin suuruutta, en tiedä kuinka paljon tällaisia traktoreita ylipäätään valmistetaan Euroopassa, niitä ei voi olla kovin paljon haitallista aineiden päästö ilmaan, joka tässä pitäisi pyrkiä, mitä pitäisi pyrkiä vähentämään. Tämän normin osalta voidaan sanoa, että tämä ero ei ole juurikaan edes mitattavissa, se on hyvin pieni, alle yksi prosentti. Joten taloudellisuuden miettiminen, joka on asia, joka useimmiten ottaa mielestäni huomioon, pitäisi katsoa, mitä teknisiä mahdollisuuksia on toimia tässä. Sanoisin kuitenkin myös, että aihe tulee pohdituttamaan meitä edelleenkin, koska on nähtävissä, että kolmen vuoden kuluttua, kun raja-arvot tulevat voimaan, silloin ei ole tilaa rakentaa näitä laitteita traktoreihin, koska silloin viiniveliä tulee todennäköisesti itkemään, koska näitä traktoreita voidaan enää valmistaa, koska teknis, vaaditaan sellaisella tekniikkaa normien vuoksi, joka ei ole mahdollinen. Danke, Kiitoksia, herra Kramer. Koskaan ei kuitenkaan saa luopua toivosta, että tullaan samanaikaiseksi parempia teknisiä ratkaisuja. Tämä ö, usko meillä täytyy olla koko tässä ympäristönsuojelussa. Bas Aikud. Because... Ennen kuin tässä nyt... Minulla on yllätys hänelle. Vihreät katsovat aina sisältöä ja miettivät sitten, mitä tehdä tämän sisällön pohjalta. No tässä nyt tarvitaan hiukan muita tietoja. Me emme nähneet nyt syytä tehdä tällaista ehdotusta, ja tästä syystä me puolsimme hylkäämistä. Mutta tässä tapauksessa me näemme kyllä ne syyt, joita komissio tässä esittää, joten me emme tässä nyt pyydäkään hylkäämistä. Ikävä kyllä Holger nyt tässä ö, otti kantaa ja sitten juoksi pois. Eli tässä nyt olisi hieno tilaisuus havaita, että vihreät eivät vastusta. Mutta sinä varmasti siellä tämän kerrot myöskin Holgerille. Kiitos. No niin, minä puhun lyhyesti. Puheenjohtaja, tiedän, että tässä on kiire. Minä voin puhua hyvin lyhyesti. Paitsi nyt haluaisin tämän asian ottaa kollega Kramerin osalta esille. Me emme näe nyt mitään syytä sille, että tätä komission ehdotusta pitäisi sopeuttaa verrattuna Tatarella, totta kai me pidämme hyvänä tätä tekemänne työtä, mutta se mitä komission on ehdottanut on mielestämme oikea suuntaan, niin joten puolamme sitä, mitä komissio on ehdottanut. Emme vastusta, mutta samanaikaisesti emme näe mitään syytä sille, että vielä pitäisi lykätä näitä asioita, niin kuin Tatarella ehdottaa, joten emme puolla hänen tarkistuksiaan. Me tässä seuraamme komission ehdotusta, emmekä tässä lähde peräänkuuluttamaan mitään hylkäystä, joten tämähän on hyvä asia. Kiitos. Das gibt immer wieder Überraschungen. No niin, yllätyksiä aina riittää ja aina oppii lisää. Tämä on hyvin mielenkiintoista ja herra Kramerille tämä sitten kerrotaan kyllä henkilökohtaisesti. Minulla ei ole ketään enää tässä puhujalistalla, joten herra Renders komissiosta saisi nyt puheenvuoron tähän aiheeseen. Ole hyvä. Thank you, Mr. Chairman. We would uh, just like to express... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vain ilmaista tyytyväisyytemme työhön, jota esittelijänne herra Tatarella on tehnyt, ja myöskin tyytyväisyytemme hänen ehdotuksiinsa. On järkevää, että ennen kuin lopullinen päätös tehdään, niin arvioidaan nykytilanne. Ja tämä johtaa minut herra Kramerin puheenvuoroon. Kun vuonna 2000 hyväksyimme direktiivin, niin silloin jo oli kysymysmerkkejä ilmassa siitä, olisivatko päätöks, hyväksemme päätökset sopivia kapearaiteisille traktoreille, ja sen takia uudelleen tarkastelulauseke direktiiviin sisällytettiin. On hyvä, että tällainen tarkastelu on mahdollista, jos sitä tarvitaan. Mutta kuitenkin ymmärsimme, että yleisesti ottaen komission ehdotusta tuetaan. Ja, danke, Herr. Kiitoksia herra Renders. Tarkistusten jättämisen määräaika on 16. kesäkuuta, tällä viikolla siis kello 12. Se, joka haluaa tehdä tarkistuksia tähän, hänellä on aikaa kesäkuun 16. kello 12. Sitten me olemme kohdassa kuusi esityslistalla. Tämä aihe on julkisten hankintojen uudistaminen. Tässä esittelijämme on Oosa Westlund. Hän on tässä nyt tehnyt luonnoksen, lausunto, lausunnon ja hän saa nyt puheenvuoron. Hän johdattelee meidät tähän aiheeseen. Niin, yritän, herra puheenjohtaja. Julkiset hankinnat ovat hyvin laaja alue ja toimenpano on hyvin erilaisista eri jäsenvaltioista. Nämä ovat hyvin erilaisia, mikä voi tehdä vaikeaksi päästä yksimielisyyteen täällä valiokunnassa. Mutta luulen, että näkemykseni niistä kokemuksista lähtien, jotka minulla on, että lainsäädäntö usein nähdään esteenä paikallisten hankkijoiden osalta, että halutaan tehdä hyvää enemmän ympäristön hyväksi kuin itse asiassa katsotaan olevan mahdollista lainsäädännön kannalta katsottuna. Miljard, ympäristömääräysten asettaminen eh, usein on eh, tehnyt tilanteen sellaiseksi, että paikalliset viranomaiset ovat usein helposti voivat vetäytyä näiden määräysten noudattamista, mikä merkitsee sitä, että me välttämättä saavuta tavoiteita unionissa. Olen tehnyt tästä lausunnon sisämarkkinavaliokunnalle ja siinä voimme todeta, että on tärkeää, että lainsäädäntöä muutetaan ja me itse asiassa kehotamme hankkijoita ottamaan enemmän ympäristöä huomioon. Niin, missä järjestyksessä nyt puhuisin? Niin. Vaikeimpia asioita, joihin täytyy ottaa tässä yhteydessä kantaa, on se, että mit, on se, mitä komissio ajattelee pakollisista määräyksistä, jotka liittyvät ympäristöystävällisyyteen. Ja minä yritän lausunnon laatijana noudattamaan maltillista linjaa, että vaaditaan tällaista linjaa silloin, kun on kysymys suurimmista hankinnoista. Meillä oli varjo esittelyiden tapaaminen, ja silloin saatoin todeta, että useimmat täytyy olla yhtä mieltä, että ei pidä esittää sellaisia vaatimuksia, vaan pitää huolehtia siitä, että lainsäädäntö rohkaisee tällaiseen vastuun ottamiseen ja että paikallisesti täytyy voida määritellä, miten tämä voidaan toteuttaa ja millä tavoin. Ja pitää selvitä kukaan vastuussa ja myöskin saada sellaisia ympäristövaatimuksia, jotka ovat hiukan alhaisempia, niitä mahdollistaa myöskin se, että voidaan toimia kunnianhimoisemmin. Kohdassa viisi lausunnossani niin mennään tähän kohtaan. Sitten kaksi muuta asiaa, joita haluaisin korostaa, on se, että meidän pitää pyrkiä enemminkin – katsoa tällaista elinkaarikustannusten kokonaisuutta, katsoa sitä, että myöntäisin Tätä otettaisiin tämä paremmin huomioon parhaan hinnan osalta. Ei pidä soveltaa välttämättä alhaista hintaa sen periaatteen, jos ei ole olemassa sel- tiukasti otettuja ympäristövaatimuksia, joita olisi ollut pitänyt noudattaa. Mutta välttämättä äh, alhainen hinta ei välttämättä ole paras hinta. Täytyy niin, sitten pyrimme muuttamaan tätä vielä niin, että otettaisiin huomioon koko tuotantoprosessi. Tällä hetkellähän hankintasäännöt rajoittavat sitä, että voidaan eh, katsoa, minkälainen tuotantopalvelu saadaan. Ja ympäristön osalta, kun tuotteet tuotettu, valmistettu, ja minusta tätä pitäisi muuttaa, että voitaisiin ottaa huomioon koko tuotantoprosessi. Toivon, että eh, valiokunta olisi tämän takana. Lopuksi ja vähäisimpänä on se, että puhutaan paljon eh, asiasta, joka on kuuma peruna, nimittäin paikallisesti tuotettu ravinto. On monia paikallisia viranomaisia, jotka asettavat vaatimuksia – siitä, että pitää käyttää lähiruokaa esimerkiksi kouluissa tai vanhain, vanhusten kodeissa. Ja EUn tuomioistuin on lyönyt lukkoon ajatuksen, että tämä on itse asiassa perussopimuksen vastaista. Tätä voidaan muuttaa kaikin tavoin direktiivissä, mutta on kuitenkin ehdottanut, että direktiivissä pitäisi tehdä selväksi se, että voidaan asettaa vaatimuksia ravinnon vaikutukselle liikenteen osalta ilmastoon? Ja miksi miten paljon vaikuttaa ilmastoon ravinnon kuljettaminen? Ja päivän tilanhan on aivan absurdi. Ei voi esittää minkäänlaisia ilmastovaatimuksia eh, eh, ravinnolle, koska on helppo laskea koko elinkaarikustannukset, se miten ravinto vaikuttaa ilmastoon, niin on aika vaikeaa. Voidaan katsoa siis liikenteen päästöjä ja on selvää, että kana, joka tuotetaan 20 kilometrin päässä, vaikuttaa vähemmän ilmastoon kuin kana, joka lennätetään Taimaasta. Ja siksi pitäisi olla mahdollista esittää jonkinlaisia vaatimuksia tässä mielessä. On muita esimerkkejä, jotka voivat tietysti osoittaa päinvastaista, että, että jos tuotetaan tomaattia kasvihuoneessa, niin siitä syntyy vähemmän ilmastopäätöksiä kuin jos, ilmastovaikutuksia kuin jos tuotanto tapahtuu avomaalla Espanjassa. Siitä huolimatta pitäisi esittää tällaisia terveitä vaatimuksia paikalliselta taholta, jos pyritään muuttamaan äh, määräyksiä, voidaan niin vaikuttaa välttämättä siihen, miten paljon hiilidioksidipäästöjä syntyy liikenteestä – ja vaikuttaa siitä, että paikalliset hankkijat eivät välttämättä voi ottaa huomioon ilmastokysymyksiä, ja tällä hetkellä se ei ole kuinkaan edes mahdollista. Tilanne on täysin absurdi, meidän on pakko antaa antaa hankita sellaisille tuotteille, joista tiedämme, että se aiheuttaa päästöjä. Niin, odotan mielenkiinnolla muiden puolueiden kantoja asiasta. Ja, danke, Kiitoksia Osa Westlund. Julkiset hankinnat, noin 18 prosenttia BKTstä. Eli hyvin suuria hankintamääriä ja sopimuksia. Ja jos tämä tapahtuisi kestävällä tavalla, niin tässä tämä voisi olla edelläkävijä ja malli myöskin yksityiselle sektorille. Ja tästä syystä tämä onkin iso ja tärkeä aihe. Meillä on täällä eri varjoesittelijät täällä. Janos Aader on EPPn varjoesittelijä, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on aika erityinen päivä, koska meillä oli toinen, toiset roolit. Ja ensimmäisen asian kohdalla silloin hän, Rova Westlund oli varjostelija ja nyt minä sitten olen varjostelija. Hän on esittelijä. Niin, haluaisin nyt täydennyksen sitä huomioon muutamaan asiaan. Tiedätte varmasti, että vihreän kirjan puitteissa on 114 kysymystä noussut esille. Näitä komissio esitti sidosryhmille. Näistä vain pieni osa liittyi, tuli sitten mukaan tähän julkisiin halkintoihin. Mutta toinen tärkeä kysymys, joka täydentää sitä, mitä Rova Westlund totesi, on se, että miksi tarvitaan tätä uutta, uusia säädöksiä, jotka liittyvät julkisiin hankintoihin. Useimmiten selityksenä sanotaan minusta aivan oikein, että jos me olemme hyväksyneet 2020 strategian, niin silloin tässä nousi, siinä esiin strategiset tavoitteet, niiden saavuttaminen niiden osalta tärkeä markkinaväline voi olla uusi, uudet säädökset, jotka koskevat julkisia hankintoja, ja se voi edistää niitä tavoitteita, joita on EU 2020-strategiassa, nimittäin ympäristönsuojelu, energian eh, käytön tehokkuus, resurssien tehokas käyttö ja niin edelleen. Haluaisin kuitenkin yhdellä lauseella kenties vielä sanoa se mitä ajattelen lausunnon laatijan työstä. Sanoisin, että tuen Westlundin mielipidet luo, luonnosta kuitenkin ottaisin sille, sen hänkin viittasi siihen, että kohdat 6 ja 7, niissä nouset eh, ajatukset, josta hän puhui yksityiskohtaisemmin, halua toistaa, mutta hän pitää tärkeänä sitä, että elinkaarikustannukset analysoidaan ja katsotaan, miten paljon niistä voisi olla hyötyä julkisten hankintojen yhteydessä. Ja pidän tärkeänä myös sitä, että ekologisesti edullisin tarjo, tarjous voittaisi silloin, kun on kysymys julkista hankinnoista. Ja tärkeintä ei silloin ole alhaisin hinta, vaan tärkeää on se, että otetaan huomioon myöskin muut näkökannat. Minusta tämä on erityisen tärkeää. Tämä merkitsee sitä, että syntyy uusi näkökanta, uusi tapa nähdä julkiset hankinnat. Haluaisin vielä lisätä kolme asiaa. Ensinnäkin minusta on hyvin selvästi todettava, ajatellen uutta direktiiviä tai asetusta, että Euroopan, un, mitä Euroopan unioni odottaa kansallisilta lainsäätäjiltä. Tarvitaan selkeitä sääntöjä, ja jos annamme tässä paljon liikkumatilaa kansallisille parlamenteille, niin 27 jäsenvaltiosta kuka sit, jotkin sitten toteuttavat EU-direktiiviä, kun taas eivät. Tämä ei ole tavoite tavoite on se, että 27 valtiossa pannaan yhtenäiset toimeen direktiivi. Toinen asia, josta Rova Estlundkin puhui, on se, että otetaan esille yhteisöllinen henki. Se toteutuu, että on mahdollista, jos ympäristön suojelun kannat, jos, jos niiden mukaista se on mahdollista, niin silloin annetaan mahdollisuuksia paikallisille pienille yrityksille, mikä on tärkeää. Ja kolmanneksi, jos joku voittaa tarjouskilpailun julkisten hankinnojen yhteydessä. Ja tässä yhteydessä vihreät asiat, ympäristöasiat ovat olleet merkittävässä roolissa. Silloin kun toteutuu tämä hankinta, on tärkeää, että johdonmukaisesti valvonnan puitteissa kiinnitään huomiota siihen, että se, joka saa toimeksiannon, ne ehdotukset, joita sen puitteissa tehdään jotka ovat olleet mukana tehtyssä tarjouksessa, että nämä toteutuvat kokonaisuudessaan. Haluaisin korostaa sitä, että ajattelen sitä, että minä tullakin tuen tätä lausunnollista sen suuntaa ja ajatuskantaa ajatellen. Kiitoksia. Christian Busoi on seuraava puhuja Aldeli. Kiitoksia Arvon kollegat, minä haluan kiittää äh, Rova Westlundia tästä erittäin hyvästä lausuntoluonnoksesta. Se käsittää koko joukon tärkeitä asioita, joita minä tuen täysin. Jos haluamme EU 2020 strategian poliittiset tavoitteet saavuttaa, varsinkin kun ajatellaan kestävää kehitystä, julkiset hankinnat ovat erittäin tärkeä väline, jolla rohkaistaan äh, rohkaistaan siihen suuntaan, että ympäristöystävällisiä tuotteita hankitaan. Tässä tulisi ottaa huomioon ympäristö ympäristönäkökulmat, kun näitä tarjouksia tehdään. Kuitenkin minulla on tässä muutama ehdotus. Tämä kohta neljä ei ole täysin selkeä. Minä täysin ymmärrä, että pitäisikö tämän olla myöntämiskriteeri vai, niin kuin tämänhetkisessä lainsäädännössä, ainoastaan tekninen määritelmä, kun ajatellaan näitä sopimuksia. Ehkä esittelijä voisi tätä hiukan selkeyttää. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että ympäristönäkökulmat kun otetaan huomioon, niin tämä voisi olla hyvä innovaatioiden stimulointitapa. Kuitenkin ympäristönäkökulmat täytyy ottaa kaikkiin julkisiin sopimuksiin mukaan. Ja tämä on hiukan ristiriidassa kohdan seitsemän kanssa. Voi olla sellaisia sopimuksia, missä ympäristövaikutuksilla ei ole merkitystä, joten tämä kohta pitäisi, sitä pitäisi soveltaa ainoastaan silloin, kun tarpeen ei kaikissa sopimuksissa. Olen kuitenkin samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että voitaisiin käyttää alhaisimman hinnan kriteeriä, jos ympäristövaikutukset eivät ole tärkeitä ja jos on riittävissä määrin otettu huomioon teknisissä, äh, tekniset määräykset. Myöskin nämä elinkaarikustannukset täytyy ottaa huomioon silloin, kun määritellään äh, kaikkein parhainta tarjousta No tässä kohdassa kuusi tämä olisi mahdollista ainoastaan, tämä olisi aina mahdollista, mutta ei pakollista. Meidän pitäisi myöskin keskustella siitä, että tekisimme tästä pakollisen no, ympäristönäkökulmasta, kun otetaan elinkaarikustannukset huomioon. Tämä on tärkeä asia, koska tuotteet saattavat olla kalliimpia jos me otamme elinkaarikustannukset huomioon. Jos tämä toimii, äh, toimisi, komission täytyy myöskin tarjota menetelmiä, jotta voidaan elinkaarikustannukset määritellä, jotta julkisviranomaiset voivat valita parhaan mahdollisen tarjouksen. Meidän täytyy myöskin ottaa huomioon ympäristötavoitteet julkisissa hankinnoissa, mutta emme saa myöskään unohtaa kilpailua. Meidän täytyy saada sopiva tasapaino tähän ja olla varovaisia myöskin siinä suhteessa, että me vahingoita kilpailua. Meidän täytyy myöskin varmistaa, että se mitä me ehdotamme ei vaikeuta pk-yritysten osallistumista julkisiin hankintoihin, koska tämä on myöskin sisämarkkina-asetuksessa mukana. Kiitoksia oikein paljon. Thank you, Chair. Um, I think that this Kiitos puheenjohtaja. Tämä on mielestäni hyvin tärkeä asia, kuten aiemminkin tavoititte. Ja nyt kun päivitämme näitä sääntöjä, niin voimme edistää kestävää kehitystä myös EUn talouden alalla. Ja kuten Westland sanoi, niin olemme jo tavanneet ja siellä pääsimme monissa asioissa sopimukseen. Olen tyytyväinen tähän lausuntoon ja todella olen täydestä sydämestäni edellisen puhujan kanssa sitä mieltä, että ympäristöasiat pitäisi huomioida kaikissa julkisissa hankinnoissa. Sitten tämä pakollisuus, no pakolliset kiintiöt, niitä, niillä on hyvä tarkoitus, mutta ehkä niitä ei ole käytännössä helppo toteuttaa. Usein mm, halutaan kannustaa ihmisiä menemään pidemmälle näissä asioissa. Tällaisia kriteerejä pitäisi soveltaa vain siinä tapauksessa, että ympäristövaatimukset ovat tärkeitä tässä tietyssä tapauksessa. Mielestäni tässä varmaan laajalti yhteisymmärrys saavutetaan, mutta en voi olla täysin samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, mitä hän sanoi julkisista hankinnoista paikallisessa paikallisyhteisössä. Siellä ilmastonmuutoksen huomioimisella ympäristöasioilla voi olla, ympäristöasioiden huomioimisella voi olla hyvin merkittävä asema ja haluaisin nähdä, että tässä positiiviset luvut nousevat perustumuksenkin mukaisesti. Me varmasti kaikki kannatamme sitä, että paikallisia työntekijöitä rekrytoidaan ja että sairaaloissa ja kouluissa käytetään paikallista, paikallisesti valmistettua ruokaa. Toivottavasti tämä on myös mahdollista toteuttaa. Kiitoksia edustaja Evans. Marina Janakudakis seuraavana. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella lausunnon laatijaa. Hän on hyvällä tiellä. Suurin osa hänen lausunnostaan on sellaista, voimme tukea sitä. Olemme tehneet muutamia tarkistuksia. Ensisijaisesti lähtisin liikkeelle siitä, että jäsenvaltioiden intressin täytyy pyrkiä yhdistämään EUn ja ympäristön hyvään. Nämä täytyy pitää koossa, jos haluamme olla menestyksekäitä. Olisi myös yhtä mieltä liberaalikollegan kanssa siitä, että pohjimmiltaan kysymys on sisämarkkinadirektiivistä. Emmekä saa unohtaa, että yritysten täytyy ottaa huomioon, yritykset täytyy ottaa huomioon ei pelkästään ympäristöä. Me työskentelemme niin, että pyrimme lähdemme liikkeelle, että ensisijaista on jäsenvaltioiden aseman kunnioittaminen. Kuten kohdassa seitsemän on mainittu, minusta tämä ei ole olennainen ainoa huolenaihe, mitä joustavia lähestymistavassamme. Olemme sitä mieltä, että politiikan täytyy myös olla liikkuvaa tavoitteiden osalta. Jos meillä on pakollisia tavoitteita, ne rajoittavat rajoittavat asioita siltä osin, miten voidaan toimia. Tärkeää on myöskin se, että PK-yrityksiä rohkaistaan toimimaan näiden sopimusten saavuttamiseksi ja tekemään esityksiä ympäristöllisessä mm, toiminnassa. Kokonaisuudessaan siis olemme kuitenkin valmiita tukemaan lausuntoa. Uh, Kiitos, Sabine Wiltz. Ja, danke. Kiitoksia. Minäkin haluan tässä aivan aluksi kiittää esittelijää tästä hyvästä lausunnosta. Nämä julkiset hankinnat ovat noin 16 prosenttia EUn BKTstä, eli 2000 miljardia euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että EUlla on valtavia mahdollisuuksia vähentämään sellaisia toimintamalleja, jotka eivät ole kestäviä. No, EUlla on myöskin väline sille, että se voi edistää ympäristöystävällisiä teknologioita lähes kaikilla osa-alueilla. Jos nyt tarkastelen tätä komission vihreää kirjaa, niin näen, että täältä puuttuu hyvin tärkeitä aiheita ja, tai niitä käsitellään vain sivuhuomautuksessa. Tästä syystä minä tuen esittelijää tässä hyvässä lausuntoluonnoksessaan. On hyvin tärkeää myöskin, kun ajatellaan Euroopan unionin ilmaston suojelu tavoitteita, että julkisissa hankinnoissa kiinnitetään huomiota siihen, että ei ainoastaan valita halvinta tarjoaja. Kriteerien täytyy mennä siihen suuntaan, että tässä koko elinkaari otetaan huomioon ja vaikutukset ympäristöön ja ihmisiin. Rova Vestunkin mainitsin tämän. Niin kuin valmistelija tässä myöskin huomataan, EU on tehtävä myöskin se, että julkiset hankkijat saavat esimerkiksi joitakin rahaetuja tässä. Ja tässähän kyse on usein myöskin pitkän aikavälin eduista. Me olemme havainneet, että poliitikot ja viranomaiset eivät useinkaan kykene tällaisia pitkän aikavälin etuja edistämään. No sitten tietysti työolosuhteet täytyy ottaa huomioon, on hintapaine, joka tulee, niin se johtaa siihen, että sosiaaliset normit monissa yrityksissä romahtavat. Niin kuin nämä ympäristökriteerit, jotka jo mainittiin, niin EUn tulisi tässä käyttää voimavaransa ja sen tulisi sopimuksia antaessaan edistää hyvin korkeita sosiaalisia standardeja ja palkkoja niiden tulisi olla ehto. No, no, me voimme kyllä tässä varmasti tehdä hyvän lausunnon ja täytyy toivoa, että siitä sitten jää myöskin jotakin jäljelle, kun uudet osalliset valiokunnat ovat tehneet oman työnsä. Kiitoksia. Vai. Kiitoksia. Sitten meillä on vielä kaksi puheenvuoroa. Sofi Okoni on ensimmäinen. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, aivan nopeasti. Monet niistä asioista, jotka halusin tuoda esille, on jo sanottu. Haluaisin vielä kerran kertoa, miten paljon arvostan sitä työtä, jota tässä mietinnössä on tehty. Muistettakoon se, että julkiset hankinnat ovat todellakin 16 prosenttia BKTstä EU:ssa, joten kyse on hyvin tärkeästä aiheesta. Ja minusta yksi kohta on tässä hyvin tärkeä, vaikka kyse on sisämarkkinadirektiivistä, niin kun ajatellaan ympäristövaliokunnan työtä, niin yksi suurimmista tarjouskilpailukierroksista Puolassa meni kiinalaiselle yritykselle ja kyse oli moottoritien rakentamisesta EUn varoilla. Ja meidän täytyy todella huomioida tällaiset ongelmat. Mehän tiedämme nyt, että kiinalaiset voivat saada julkisten hankintojen sopimuksia tätä kautta, vaikka yksikään EUn jäsenvaltio ei voi osallistua tarjouskilpailuihin Kiinassa. Meidän täytyy siis saada varmuus siitä, että tällaiset valtiot, kuten Kiina, haluavat toimia meidän ympäristövaatimustemme ja odotustemme mukaisesti. Kiitos. Kiitoksia. Piar Ajuuso, viimeinen puheenvuoro. Jaha, ei. No niin, Oosa Westlund sitten vielä loppuhuomautukset. Kiitos huomaan, että komission Dali on jo paikalla, joten olla lyhyt sanani vain kiittää näkökantoja, jotka ovat nousseet esille ja toivon, että saamme aikaan hyvän lausunnon. Minusta kaikki ovat esittäneet hyviä näkökantoja konkreettisesti kohdasta neljä. Ruotsiksi on sangen selvää, että sanotaan, että ympäristönäkökohdat täytyisi ottaa huomioon. Se ei ehkä ole yhtä selvästi sanottu englanninkielisessä versiossa. Ja kohdassa neljä sanotaan, että pyritään sanomaan, että julkisesta hankinnasta on direktiivää muutettava niin teknisesti, tai sitten täytyy soveltaa ympäristövaatimuksia tällaisena palkitsevana kriteerinä, joten voidaan käyttää molempia. Tämä saattaa olla hiukan löysää, mutta tämä on se, mihin tällä pyritään tällä kohdalla. Mutta katsotaan, mitä voidaan tehdä tälle asialle. Kiitos, puheenjohtaja. Ja, vielen dank. Kiitoksia oikein paljon, Osa Westlund. Tämä aihe oli siis julkisten hankintojen uudistaminen. Ja meidän valiokuntamme näkökulmasta pyritään saman enemmän kestävyyttä tuotteiden ja palvelujen luomisessa tarkistusten jättämisen määräaika on 16. kesäkuuta kello 12. Eli jos tarkistuksia vielä on, niin ne tulee jättää tuohon päivään mennessä. No niin, hyvät kollegat, minä haluan toivottaa Tervo tulleeksi Confidustrian Eurooppa-komitean Italiasta. Tervetuloa oikein paljon. Teillä on vuosikokous täällä Brysselissä. Te näette nyt pienen osan tästä hyvin suuresta esityslistastamme tässä meidän ympäristövaliokunnassa. No sitten tämä liittyykin aiheeseen, josta nyt seuraavaksi puhumme ja haluankin toivottaa tähän liittyen erittäin tervetulleeksi komission jäsen Jon Dallin. Hän on terveysasioista vastaava komissaari EU:ssa. Tämä on aihe, joka on viimeisen kolmen viikon aikana koskettanut meitä. Kyse on taudin aiheuttajasta, jonka lyhenne on EHEC. Tämä löytyi etenkin Saksasta, mutta myöskin monista muista maista ja aiheutti hyvin paljon liikehdintää ja myöskin paljon haittaa osalle maataloudesta. Viime viikolla Strasbourgissahan meillä oli jo mahdollisuus puhua tästä melko tyhjentävästi. Olisi mielenkiintoista kuulla, miten tänään tiistaina tämä tilanne on. Viime viikollahan tämä oli hyvinkin kuuma aihe. No meillä on nyt taas tällainen tärkeä aihe. Viime vuonna se oli H1N1-virus, eli sikainfluenssa. Sehän sai suuren yleisön liikkeelle Euroopassa ja nyt tänä vuonna kyseessä on tämä EHEC-bakteeri. Ja nyt tässä nähdään, miten pieni merkitys rajoilla on. Tämähän siirtyy välittömästi maasta toiseen ja sillä on heti vaikutusta kansalaisten mielipiteisiin myöskin median kautta ja myöskin vastaavat taloussektorit tässä äh, saattavat äh, saada suurta haittaa, ellei tätä hyvin pystytä hoitamaan. No viime viikolla äh, monet kollegat puhuivat tällaista viestintäkaauksesta. No Saksan tapauksessa meillä on tällainen federaalijärjestelmä, 16 osavaltiota, jokaisella on oma terveysministeriö ja laboratoriot. Meillä on kansallinen taso ja Euroopan taso. Ja me täällä parlamentissa totta kai pyrimme mahdollisimman nopeasti toimimaan, että saamme selvyyttä asiaa mahdollisimman nopeasti, totta kai ihmisten etujen takia, mutta myöskin talouden sektorien etujen takia. No niin, komission jäsen, te saatte puheenvuoron. Voitte kertoa meille, miltä tämä tilanne nyt näyttää komission näkökulmasta ja millaisia, millaista oppia tästä voimme ottaa. Meillähän on virasto Tukholmassa, sairauksien, sairauksien erikoistunut virasto. Eli mitä nyt tässä pitää tapahtua, jotta meillä ei tässä mene enää kolmea tai neljää viikkoa siihen, että saamme selville, että mikä tässä on se syy tälle ja että myöskin löydämme oikean tavan kommunikoida kansalaisten suuntaan. Olkaa hyvä, te saatte nyt puheenvuoron. Well, thank you very much, uh, Mr. Chairman, honorable members. Kiitos puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Olen iloinen tilaisuudesta antaa valiokunnalle ajantasaista tietoa viimeisimmästä kehitystä, joka liittyvät tilanteeseen. Me olemme kaikki huolissamme kuoleman tapauksista, jota liittyy en tähän epidemiaan, joka on levinnyt ravintoaineiden kautta. Haluaisin vielä kerran ilmaista surunvalitteluni niille, jotka kärsivät. Tilanne on edellä kehittymässä nyt on 3373 tapausta, jo EU-ssa, mm, myöskin Norjasta mukaan luettuna, ja, ja 100 000 tapausta uusimpien tieteen mukaan. Kolme tapauksessa on 35 Saksassa ja yksi Ruotsissa. Valitettavasti todennäköisesti tulee lisää kuolemantapauksia, koska itämisaika on sellainen kuin on ja, ja avu, hoidon avulla ei ole pystytty pelastamaan niitä, jotka ovat saaneet pahan tartunnan. Taudin keskus on Hampurin alue Pohjois-Saksassa. Suurin osa tapauksista Saksan ulkopuolelta liittyvät joko Saksan kansalaisiin, jotka ovat matkustaneet, tai henkilöihin, jotka ovat käyneet Saksassa – ja nyt haluaisin sanoa, mitä EUn komissio on tekemässä. Olemme välittömästi aktivoineet kaikki verkostomme, jotka ovat vastuussa kriisien hallinnasta, kun saamme ensimmäiset tiedot Saksasta 22. toukokuuta. Verkot ovat olleet päivittäin yhteydessä ja mahdollistavat ajantasaisen tiedon vaihdon, joka antaa perustan toiminnalle. Komissio pitää lähes päivittäin kokouksia kansanterveysviranomaisten kanssa ja elintarviketurvallisuusviranomaisten kanssa jäsenvaltioissa keskustellakseen taudin etenemisestä. Toimenpiteihin ryhdytään infektioiden pysäyttämiseksi ja myöskin tartunnan saaden hoitamiseksi. Ennakkovaroitusjärjestelmä ja nopea reaktiojärjestelmä on otettu käyttöön, koska se antaa vakaan pohjan tiedon vaihdolle. Toiseksi me olemme pyytäneet Euroopan tautien ehkäisemisen valvonnan keskusta tekemään tieteellisen riskiarvion, jota ajantasaistetaan tilanteen kehittyessä. CDC on kehittänyt yhdessä Euroopan elintarviketurvallisuusviraston kanssa toimenpiteitä joita, ja neuvoja, joita on sovittu kansalaisille. Nämä ovat nyt olemassa kaikilla virallisilla kielillä. Komission verkkosivulla olemme pyytäneet ECDCtä myöskin luomaan foorumin, jossa vaihdetaan tietoa parhaissa käytänteissä hoidossa, jossa on mukana sekä jäsenvaltiot että eh, asiantuntijayhteisöjä. Komissio on myös pyytänyt Euroopan elinkeinoturvallisuusviranomaisia antamaan kiireellisesti tietoa lukuisissa asioissa mukaan luettuna, eh, mikä rooli on pintatartunnoilla, jotka tapahtuu tuoreiden vihannesten kautta ja mahdollisista toimista, jotka liittyvät tähän. EFSA on jo antanut tällaista tietoa muutaman päivän sisällä. Yksi pääsuositus on ollut se, että pyritään turvaamaan mahdollisimman hyvä hygienia kautta elintarvikeketjun. EFSA on myös pystynyt tämän yleisnäkemyksen siitä, mitä on, miten eh, tämän taudin eh, eh, pääaiheuttaja on pystytty eristämään niin vuosina. Tämä on ollut mahdollista, koska on pystytty seuraamaan vetyperäisten patogeenien kehitystä eri jäsenvaltioista vuosista 2003. Vähäisimpänä, ei suinkaan viimeisimpänä, eh, ei, viimeisimpänä vaan vähäisimpänä EFSAn asiantuntijat ovat pyrkineet koordinoimaan myöskin epidemiologisia tutkimuksia, jotka ovat käynnissä Saksassa. Ja tämä on ollut ratkaisevaa, ajattelen siinä, että on saatu aikaan Viime viikolla pystyttiin identifioimaan eh, siemenet, josta syntyneet itu, jossa syntyneet itut olivat olleet taudin levittäjiä. Laboratorio, jossa viime viikolla kävin, kehitti ennätyksen nopeasti menetelmän, jolla pystytään löytämään E. coli-bakteerit elintarvikkeista noin 48 eh, tunnissa aiemman kuuden päivän sijasta. Sitten mitä tulee yleisön näkemykseen asiasta. Komissio on tekemässä päivittäisiä ajantasaistamisia jotka tiedot se välittää eteenpäin tiedottajille tahoille ja myöskin viranomaisille, joten tieto etyvinen purkamista pidetään ajantasalla. Pidän myöskin äh, sanoa, että on tärkeää saada tukea tieteellisistä pohjaisista tiedotteista yleisölle, jotka vahvistavat myöskin yhteisiä ponnisteluja. Arvoisat jäsenet voivat olla varmoja siitä, että komissio yhdessä virastojensa kanssa jatkaa työntekoa kovasti kansallisten terveys- ja elintarvitsevan ministerien kanssa, jotta voidaan puuttumaan tilanteeseen. 15. Eh, kesäkuuta eh, edustajat eh, komissiosta ja jäsenvaltiossa menivät Saksaan keskustelemaan tilanteesta ja osallistuakseen tutkimuksiin, joilla pyritään selvittämään, mikä on taudin sähkö Tämä oli 5. kesäkuuta, 6. kesäkuuta. Tästä käytiin keskustelua terveysasioiden neuvostossa. Ministerien kesken Saksaa pyydettiin vahvistamaan toimia, joilla pyritään saman seville, miten tauti on levinnyt ja myöskin estämään infektioiden leviäminen. Ja myöskin syyt tartunnoille pyrittiin selvitämään saman pikaisesti. Tiistaina 7 kesäkuuta asiasta keskusteltiin Euroopan parlamentissa täysistunnossa ja korostettiin sitä, että tarvitaan kaikkia ponnisteluja, niiden keskittämistä tartunnan lähteen identifioimiseksi. Tehtiin myös selväksi se, että tiedot viestintäajalle yleisölle tulivat paneen asiantuntijoilta tai poliitikoilta. Niiden pitää olla sellaisia, että ne perustuvat tieteellisiin tosiasioihin, jotta voidaan välttää turhaa julkista pelkoa. Samana päivänä komission jäsen Soros, Solos ja minä puhuimme maatalousministerin neuvoston Luxemburgissa, joka keskusteli E. coli epidemiasta ja sen rahoituksesta seurauksista. Keskiviikkona 8. kesäkuuta olin Saksan terveys- ja maatalousministerien kokouksessa. Mukana olivat myös kaikki ministerit osavaltiosta. Tapasin myös kriisijoukkueen perinsä. korostin tarvetta vahvalle yhteistyölle vastuullisten viranomaisten tasolla, liittovaltion ja osavaltion tasolla, ja jotta saadaan aikaan konkreettista tiedonvaihtoa. Perjantaina 10. kesäkuuta kävin Suomessaan tietoa Saksan siitä, että oli pystytty yhdistämään eh, yksi tila, joka tuotti erinäisiä eh, papuinen ituja, joita toimitettiin eh, kuluttajille, jotka sairastuivat Lauantaina 11. kesäkuuta Saksan viranomaiset ilmoittivat, että havainnot vahvistuivat laboratoriokokeissa ja tämä E. coli yhteys 104, joka vastaa, on vastuussa tämän ihmisiin vaikuttavan taudin leviämisestä, oli löydetty pavuista, täl, iduista tällä tilalla. Varmasti varmasti ovat iloisia siitä, että tärkeä tieto on saatu, että on saatu tämä kehitys on tapahtunut. Nyt on pystytty määrittämään, mikä on tartunnan lähde ja epidemiologiset eh, havainnot ovat saaneet tuekseen laboratoriotulokset. Epidemiologiset tutkimukset jatkuvat, jotta voidaan saada aika kuva yhteyksistä ihmisten, sairastuneiden ihmisten, eh, eri eh, ravinto, yritysten ja yrityksen tilan, tilan välillä Saksassa. Ja voidaan katsoa, miten tämä E. coli-ketju yksiköllä neljä – päätyi ravintoketjuun. Kuten jo totesin, komissio yhdessä jäsenvaltioiden kanssa tulee tekemään johtopäätöksiä tästä kriisistä, jotta voidaan parantaa hälytys- ja reaktiojärjestelmien toimintaa. On ratkaisevan tärkeää, että kansalliset viranomaiset eivät kiirehdi antamaan tietoa jostain lähteistä, infektiolähteistä, jos ei ole olemassa vahvaa tietopohjaa. Sille ei pidä levittää perusteetonta pelkoa väestön piirissä kautta Euroopan ja luoda ongelmia elintarvikkeiden tuottajille ja myyjille EU:ssa ja EUn ulkopuolella. Tämä epidemia osoittaa se, miten tärkeää jäsenvaltioiden on tutkia perinpohjaisesti mahdolliset tartunnan lähteet ja saada aika ja pyrkiä levittämään hyvin perustettuja, perusteltuja hälytyksiä järjestelmän kautta. Kuten olen aiemmin todennut parlamentissa, meidän on myös varmistettava, että kaikissa toimissamme, reaktioissamme me emme saa saada aikaan tilannetta, josta päättäjät pelkäävät tehdä päätöksiä sellaisiakin päätöksiä, joita heidän pitäisi tehdä, jotta he suorisivat kansalaisten terveyttä. Jos tämä onnistuu, voimme oppia tämän kriisin läksyistä ja voimme parantaa sitä, miten järjestelmämme toimivat. Koordinointi, selkeät informaatiolinjat, kommunikaatiolinjat ovat meidän kykymme ytimessä olla tehokkaita tällaisissa tilanteissa. Meidän täytyy oppia tästä. Lopuksi haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että minua olen huolissani tiettyjen tuotteiden peloista, kielloista. Haluaisin korostaa sitä, että epidemia on rajoittunut maantillisesti Hampurin kaupungin ympärillä olevan alueeseen, joten ei ole mitään syytä ryhtyä mihinkään toimiin Euroopan tasolla. Ajattelen sitä, että lähde on pystytty identifioimaan, silloin kielto, mikä koski kaikkia tuotteita, olisi siis suhteeton. Komission yksiköt ovat tehneet kovasti työtä panakseen toimeen poliittisen sopimuksen, johon perjantaina 10. kesäkuuta päästiin puheenjohtaja Barroson ja Venäjän presidentin välillä EU-Venäjä huippukokouksessa Nizhny Novgorodissa. Tämä sopimus merkitsi sitä, että poistettiin Venäjän kielto, joka koski vihenteiden tuontia EUsta ja otettiin käyttöön takuut. Kun tämä sopimus oli tehty, Euroopan komission yksiköt välittivät konkreettiset ehdotukset Venäjän vastuullisille viranomaisille. Tänään Venäjän viranomaiset ovat ilmoittaneet, että heidän mielestään komission ehdotus ei vastaa Barroson ja Medvedevin poliittista sopimusta. Ajattelen myönteisiä laboratoriotuloksia, jotka liittyvät vapujen ituihin, jotka saatiin viikonlopun aikana, ja on pysty määrittämään konkreettinen lähde. Siksi komissio uskoo, että sen ehdotus on sellainen, että se vastaa Barso Medvedevin sopimuksen alaa. Komissio toivoo, että Venäjän viranomaiset katsovat tätä esitystä niin, että EUn tuotteiden vienti voi käynnistyä mahdollisimman pikaisesti uudestaan. Lopuksi olen hyvin tietoinen taloudellista vaikutusta, joka tällä kriisillä on viljelijöiden osalta ennen kaikkea vihannesten tuottajille. Siksi työskentelen läheisessä yhteistyössä komission ja sen Cholosin kanssa, jotta voimme tarttua ongelmiin, joita viljelijät ovat kohdanneet tämän epidemian myötä. Komissio tekee työtä käsikädessä jäsenvaltioiden kanssa yhdellä tavoitteella, jotta että tämä epidemia saadaan päätökseen mahdollisimman pikaisesti. Kiitos tarkkaavaisuudestanne. Yeah, thank you very much, Commissioner Dalli. Kiitoksia oikein paljon komission jäsen Dalli tästä esityksestä tämänhetkisestä tilanteesta tänään eh, kesäkuun 14. päivä. Te olette viime viikkoina joutuneet tekemään kovasti työtä. Joka päivä on ollut korkean tason kokouksia Euroopan tasolla ja kansallisella tasolla. Me käymme nyt keskustelua jäsentemme kanssa – No, minä vaihdan nyt saksan kieleen. Te totesitte, että ei pitäisi kiirehtiä liikaa siinä, kun tätä tietoa annetaan suurelle yleisölle, mutta tämä on ehkä toiveajattelua, koska tässä tietysti myöskin voidaan esittää toimivalta kysymys, että kuka informoi suurta yleisöä? Kaikki ne, joilla on laboratorio, vai onko EUssa kenties jonkinnäköistä koordinaatiota myöskin kun ajatellaan viestintää suurelle yleisölle. Tämä on asia ja kysymys, josta puhumme myöskin Strasbourgissa. No, me emme ole Yhdysvallat. Yhdysvalloilla on ö, tartuntatautivirasto. Voisimmeko me vahvistaa kenties ECDCtä omien kompetenssiensa puitteissa, että se voisi antaa tällaista tietoa kansalaisille. Tarvitsemmeko enemmän Eurooppaa tässä? No, Eilen ja tänään hän nyt sitten uusin tieto on se, että ehkäpä siemenet kyseisessä itu, kyseisellä itutilalla ovat olleet tässä syypäänä. Eli nämä siemenet, joita on ostettu kyseiselle tilalle, mutta ei tiedetä kyllä vielä, mistä siemenet ovat peräisin. Ovatko ne EU-sta, Aasiasta, Afrikasta, jostakin EUn ulkopuolelta. Eli tässä on tämä jäljitettävyysongelma näiden siemelten ja elintarvikkeiden osalta. Tämähän on yksi lainsäädännön osa-alue jossakin päin taloa. Tätäkin varmasti käsitellään trilogissa, eli elintarviketiedot, mitä me tiedämme niistä elintarvikkeista, joita me ostamme ja syömme. No, maatalousministerit tulevat tässä hoitamaan tämän korvauskysymyksen maanviljelijöiden suhteen, tämä on heidän osa-alueensa. Ja Venäjän reaktio kyllä osoittaa sen, miten arkoja nämä kysymykset ovat. Vaikka ensisilmäyksellä tämä reaktio oli kyllä täysin suhteeton, että kiellettiin elintarvikkeiden tuonti Venäjän markkinoille kaikkialta EU-sta. Mutta totta kai myöskin tässä Venäjän hallitus piti omien kansalaistensa terveyden suojelua tärkeimpänä ja teki tällaisen päätöksen, mutta tässä nähdään, että miten riippuvaisia me olemme EUn sisällä, mutta myöskin maailmanlaajuisesti. Elintarvikekysymykset ovat heti tällainen pommi, joka räjähtää ja sitten myöskin sivullisia uhreja siinä syntyy. No meillä on täällä puheenvuoroja. Pilar Ajuuso ensimmäisenä. Mari bitte. Muchas gracias, señor presidente. Kiitos puhemies. Hyvin paljon kiitoksia komission jäsen puheenvuorostanne. Olen varma, että kaikki komission yksiköt ovat tehneet paljon työtä ja te komission jäsen olette omistanut tälle paljon aikaa. Kokonaisuudessaan olin yhtä mieltä siitä, että on edelleen tehtävä selvityksiä ja on katsottava, miten tämä E. coli-bakteri on lähtenyt näistä siemenistä, koska E. coli ei ole patogeni, joka on kasveissa. Kysymys on jonkinlaista manipuloinnista tai siitä, miten on käsitelty näitä kasveja, mutta täytyy kuitenkin ryhtyä toimiin. Te puhuitte, että täytyy saada aikaan hälytysjärjestelmää, mutta täytyy katsoa ongelmia. Taloudellisia ongelmia tästä on syntynyt. Tällä on kuitenkin ollut paljon ongelmia. Tähän nyt paljon sosiaalista huolestuneisuutta viime viikolla ravintoloista Euroopan Euroopan neuvostoravintolassa parlamentin vieressä todettiin, että täällä ei ole espanjalaisia elintarvikkeita. Se oli ilmoitus tästä asiasta. Tämä on tietty ennakkoluulo, joka on syntynyt tämän tilanteen reaktiona. Täytyy tehdä johtopäätöksiä ja täytyy myöskin oppia. Meidän täytyy ajatella, että varovaisuusperiaate täytyy määritellä. Ei saa tapahtua erehdyksiä tässä periaatteessa niin, että tulee sekavia tiedotteita, niin kuin on, niitä on nähty. Täytyy myöskin tarkastella hiukan asetusta se 16 vuodelta 2008, joka koskee nopeaa reaktiota. Täytyy katsoa, miten eh, on toimittu elintarvikkeiden alueella. Tämä terveydenhuoltosalan ei voi muuttua esteeksi kaupallisesta toiminnasta, vaan kun nyt on toimittu. Täytyy katsoa myöskin, miten voidaan huolehtia korvauksista niille ongelmista, niistä ongelmista, joita on synnyt, ja tarvitaan myöskin kompetti eh, viranomainen, jonka kanssa voidaan käydä vuoropuhelua tässä asiassa kussakin jäsenvaltiossa, että näin ei ole ollut. Tämä on ollut eh, tilanne, joka, kun voidaan kuitenkin sanoa, että se pitäisi tarjota mahdollisuuksia tehdä korjauksia siihen, mitä on olemassa, niin että tämä ei toistu. Ja meidän pitää kuitenkaan unohtaa, ei viranomaiset eikä Saksan viranomaiset tutkijoiden pidä unohtaa sitä, että tarvitaan pyrkiä selvittämään se, miten tämä ekoli, joka, josta on olettu tietoa jo 15, 15 vuoden ajan, miten se on tullut sellaisen muotoon, että se aiheuttaa tartunnan ihmisille. Ayuso. Kiitoksia, Rova Taudin aiheuttajan löytäminen on äh, usein sellainen operaatio, että ikään kuin etsisi neulaa heinäsuovasta. Ja kun ajatellaan elintarvikkeiden määrää, niin ei ole kovin helppoa nyt sitten selvittää, että missä äh, tämä, mistä tämä löytyy. Ja ensimmäinen arviohan oli väärä, ja sehän aiheutti suurta vahinkoa näille Espanjan kurkkutuottajille. Tämä oli täysin virheellinen ilmoitus. Se totta kai annettiin hyvässä uskossa, mutta kuitenkaan se ei ollut oikea. Ja tämä oli huono asia. Peter Liise. Ah, Kiitoksia puheenjohtaja ja komission jäsen Dali, että nyt tulitte myöskin tänne valiokuntaan. Me kävimme jo hyvää keskustelua viime viikolla. Ja minä haluan myöskin kiittää vielä painokkaasti sitä, että tässä puheenvuoronne aluksi puhuitte kaikista näistä sairaista ja ikävä kyllä 36 kuolleestakin, koska toisin kuin monen muun skandaalin kohdalla, joista on puhuttu myöskin tämä dioksinikysymys vuoden alussa, niin tässä on todellakin sellaisia ihmisiä, jotka ovat kuolleet. Useinhan on kyse peloista, ennalta varautumisesta huolenaista, mutta tässä todellakin on tapahtunut tai on ollut kuolintapauksia tämän epidemian kautta ja moni asia tässä kyllä lähti väärään suuntaan. Minä sanoin jo viime viikolla, että Hampurin viranomaiset ensin antoivat tietoa ulospäin näistä espanjalaisista kurkuista, ja sitten monta tuntia myöhemmin Euroopan komissio ja muut jäsenvaltiot tekivät näin, ja tätä ei voi tehdä, tätäkin täytyy vielä pohtia jokin koordinoidumpi menettelytapa olisi ehkä johtanut siihen, että todellinen tartuntalähde olisi löydetty. Haluaisin kuitenkin varoittaa siitä, että nyt tässä todettaisiin, että tietoa saa antaa ulos vasta sitten, kun se on sataprosenttisen varmaa. Otetaanpa nyt päinvastainen tapaus tässä esille. Tässähän oli joitakin löytöjä näistä espanjalaisista kurkuista. Siinä oli ehekkiä, ei kuitenkaan sitä kantaa, joka aiheutti epidemian. Lähtekäämme siitä, että epäilys olisi osoittautunut todeksi ja kolme päivää olisi tätä tietoa pimitetty. Mikä poliitikko voi kestää tämän, jos joka päivä kuitenkin ihmisiä joutuu teho-osastolle ja 35 on jo kuollut ja komission jäsenhän totesi, että näitä kuolintapauksia varmasti tulee vielä lisää. Se, että tällaista löydöksestä ei ilmoitettaisi, ei se voi olla ratkaisu. Täytyy vain pitää huoli siitä, että ilmoitustavoista pidetään kiinni ja että mahdollisimman nopeasti sitten saadaan todellinen syyllinen esiin. Haluan vielä varoittaa siitä, että jos nyt meillä on epäilys, laboratoriossa on tällainen epäilys herännyt ja jos se ei olisi sataprosenttinen, niin ei mitään kerrottaisi julkisuuteen. No tässä tapauksessa antibioottikysymys ei ole sovelias, koska me vain pahentaisimme tätä sairautta antibiooteilla, mutta ensi viikolla, parin viikon kuluttua, ehkä ensi vuonna, voi tulla samanlainen tapaus, joka on multiresistentti useimmille antibiooteille. Ja tämän resistentin, resistenttiyden pohjalta sitä ei voida hoitaa. Ja jo viimeistä edellisellä äh, täysistuntoviikolla parlamenttihan hyväksyi äh, asetuksen liittyen näihin antibioottiresistentteihin kantoihin ja haluaisin kysyä, että miten pitkällä komissio on tämän asian käsittelyssä? Kiitoksia. Peter Liisa sitten Bas Aikot. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsenelle tästä päivityksestä viikko Strasbourgin täysistuntokeskustelusta. Aluksi haluaisin lainata teitä. Sanoitte, että meidän täytyisi suhteen ottaa tästä opiksi. Totta kai on hyvin helppoa kritisoida sitä, että taudin aiheuttajaa ei löydetty riittävän nopeasti, mutta olen puheenjohtajan kanssa samaa mieltä siitä, että se on kuin etsisi neulaa heinäsuovasta. Joka tapauksessa mahdollisimman nopeasti pitäisi tuotantojohtaja löytää, ja kun tätä tehdään, niin viestinnästä tulee ratkaiseva asia. Tiedän, että lähdettä ei ole helppo löytää, mutta viestintä on kuitenkin... Ähm, viestinnän avulla täytyy varmistaa se, ettei tule turhaa paniikkia, mutta kuitenkin kaikki se tieto, mitä tarvitaan, on välitettävä. Jos käännetään asia toisinpäin ja löydetään hyviä perusteita, tai että olisikin kurkuissa tämä lähde, niin silloin on parempi ehkä olla turvallisella puolella eikä syö niitä. Minä en kannata sitä, että ähm, osoitetaan jo sormella, että tuosta maasta ne tulevat. Ei pitäisi ehkä mennä yksityiskohtiin sen suhteen, mistä maasta tulee. Tämä on väärä, voi olla väärää tietoa ja haitallista tietoa, varsinkin sille maalle, josta se on ja kysymys teille komission jäsen, tehän sanoitte, että pitää ottaa opiksi, mutta jos tässä nyt hieman painotetaan, punnitaan sitä, mitä oppia tästä voidaan ottaa, niin eh, voidaan katsoa, miten viestintää toteutettiin Saksassa. Mennäänkö liian, onko menty liian pitkälle? on puhuttu, tai ensin on paikallinen sairaala, sitten menee, tieto menee paikalliselle terveydenhoitoviranomaisille, sitten kansalliselle tasolle ja sitten EUlle. Ja EUta ennen on liian monta tasoa ja tämä aiheuttaa ongelmia. Ja komission pitäisikin tehdä ehdotuksia siitä, että tiedotus olisi hieman nopeampaa kuin nyt oli Saksassa. Ja ehkäpä tarvittaisiin jonkinlainen keskusvirasto Euroopan tasolla. Jos tällaisia ongelmia havaitaan, niin sitä täytyy hallita tällaisessa keskitetyssä rekisteröintivirastossa tai toimistossa – jotta ei tarvitsisi mennä näin pitkiä tiedotuskanavia pitkin. Eli jos komission jäsen nyt sanoo, että täytyy ottaa tiedotuksen suhteen opikseen, niin haluaisin tietää hieman konkreettisemmin, että mitä oppia tästä voidaan ottaa, voidaanko tiedon, tiedotusketjua lyhentää, miten voidaan varmistaa se, että EU-tasolla saadaan kaikki mahdolliset tiedot, kun jotain tapahtuu sairaalatasolla. Kiitos. Kiitoksia. Minä suljen nyt puhujalistan. Jos joku vielä haluaa sille, niin kyllä te olette kaikki mukana. Chris Davis. Uh, Puheenjohtaja, ihmiset ovat kuolleet tämän kriisin seurauksena ja meidän tulisi kaikkien tässä ilmaista sympatiamme niitä perheitä ja kärsiviä kohtaan. Minä tunnen sympatiaa myöskin komission jäsentä kohtaan, joka tässä on julkisen terve- julkisesta terveydestä vastaava koko Euroopan unionissa, ja jos jotain tällaista tapahtuu, niin varmastikin tunnette suurta avuttomuutta. No, kysymys on se, että mitä me voimme oppia. Kansallisten viranomaisten täytyy olla johtotehtävässä tässä tilanteessa. Emme me, me voi tässä mitenkään vähentää sitä tapaa, miten he kokevat, että niiden täytyy toimia. Ja sitten myöskin kun ajatellaan Saksan viranomaisia, niin ei, tämä, ei tässä nyt mitenkään kovin solidaarisia olla oltu. Emme ole tässä mitenkään gloriaa tässä saaneet. Eh, meidän pitäisi sanoa, että mitä me tekisimme toisin. Totta kai meidän täytyy ottaa oppia tästä. Minä nyt mietin tässä EFSAn roolia elintarviketurvallisuusviranomaista. Ajattelin, että se olisi ollut äärimmäisen keskeinen tämän asian käsittelyssä, mutta nyt näyttää, että se on vasta kovin myöhään tullut mukaan kuvaan. Me olemme tottuneet siihen, että EFSA tekee tällaista pitkän, pitkän aikavälin analysointia ja tutkimusta. Mielestäni EFSAllahan piti olla tällainen nopean reagoinnin elementti, mutta en kuitenkaan ole kuullut sen nimeä tässä mainittavan koko kriisin aikana, joten olisiko teillä tähän kommenttia? Kiitoksia EFSA Parmassa. Miten nopeasti tässä se reagoi kuulemisen komission jäseniltä? Linda McEwen. Um, thank you, Commissioner, and thanks for the effort. Kiitos komission jäsen, kiitos kaikesta kaikista näistä ponnisteluista. Haluaisin esittää kysymyksen. Olette varmaankin oikeassa siinä, että nyt täytyy keskittyä löytämään taudin aiheuttaja ja löytämään lääketieteelliset ratkaisut siihen. Ja puhuitte siitä, miksi tämä tapahtui, mistä E. coli-bakteeri oikein on lähtöisin. Ja minä halusinkin juuri tätä kysyä. Varmaankin viime kes- viikon keskustelussa olin mukana EUn ja Yhdysvaltain FDAn kokouksessa ja siellä käsiteltiin Yhdysvaltain tilannetta ja EUssa ei ole tätä ennen ollut vihannesten kanssa ongelmia. Olemmeko me katsoneet, mikä Yhdysvalloissa aiemmin on aiheuttanut ongelmia, miten tiedettiinkö, mistä E. coli päätyi vihanneksiin ja kuka puhui kenelle ei ole pelkästään siitä prosessista kyse, vaan kyse on siitä, onko, liittyykö tämä maatalouteen, onko kollegat ovat puhuneet vuosia tästä, sitä, miten maataloudessa käytetään lantaa. Ihmisiä kuitenkin kuolee ja jatkossa pitäisi ehkä ottaa pidemmällä aikavälillä poliittisesti opiksi tästä, ehkäpä kun uudistetaan maatalouspolitiikkaa ja muuta. Meidän täytyy ottaa opiksi ja kansalaiset haluavat tietää, miten tämä olisi voitu välttää. Ovatko vihannekset edelleenkin riskialttiita? Miten voimme tällaiset riskit e, välttää tulevaisuudessa? miten Yhdysvalloissa tehdään, miten muut maat. Voidaanko muista maista jotenkin ottaa opiksi? Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Paulsen. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos herra komission jäsen. Minä on yksi konkreettinen kysymys, jota olen pohtinut kovasti tämän tarinan aikana ja se kuuluu, miksi näyttää kestäneen niin kauan? Siis toistan kysymyksen sitten, kun sinulla on kuulokkeet korvillasi. En, minulla on siis yksi konkreettinen kysymys. Näyttää siltä, että on kestänyt aika kauan siitä, että ensimmäinen ihminen sairastui siihen, että saatiin täsmällinen diagnoosi. Jos minä olen nyt oikeassa, eikö tässä pitäisi tulevaa ajatellen tutkia sitä, miten nopeasti voimme saada aikaan diagnoosin, jos epäillään, että samantyyppinen tilanne on käynnissä, koska on hyvin vaikea äh, etsiä tartunnan lähdettä, kun on kulunut yksi, kaksi, kolme viikkoa, koska ravinnolla on sellainen olennaispiirre, että se syödään – ja silloin on hyvin vaikea löytää jälkiä, joten meidän täytyy tulevaisuuteen katsoa, missä on aukko, ja siksi tollakin pohdi vielä yhtä toista asiaa, nimittäin, miten kukaan voi uskoa, että nykyaikaisesti kasvatetut kurkut voisivat olla yhteydessä yhteydessä lannoitteisiin, joka on lähtöisin nautaeläimistä ekologisessa viljelyssä voi olla tällaisia riskejä, mutta ei teollisessa vihannesten tuotannossa. Me voi olla, meillä voi olla minkälaisia näkemyksiä tahansa eh, näistä eri viljelymuodoista, mutta selvää on, että tällainen, kun kysymys on luonnollisesta tartuntaa aiheuttavasta aineesta, silloin siinä on olemassa luonnollinen yhteys. Mutta miksi tämä kesti näin kauan? Ja, warum hat das so lange Niin, miksi tämä kesti näin kauan? Tulemme siitäkin kuulemaan. Nehän eivät ole kurkut tässä syypäinä, vaan idut ja niiden jäljille päästiin vasta myöhemmin, kun kyseltiin ihmisiltä, jotka olivat syöneet ravintolassa. Ja silloin kävi ilmi, että he olivat kaikki syöneet ituja. No sitten Miroslav Nikolasek. Pan predseda, pan komisár, kolego. Kiitos puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Minä uskon, että on hyvin hieno asia, että te olette täällä tänään, arvoisa komission jäsen, että reagoitte näin nopeasti tähän tilanteeseen. Haluaisin ilmaista ihailuni teitä kohtaan, koska monilla osa-alueilla on hyvin vaikea ryhtyä nopeisiin toimenpiteisiin ja tehdä nopeita päätöksiä. päätöksiä, jotka usein tarjoavat hyviä ratkaisuja. Haluaisin tässä nyt ottaa lääketieteellisen tekijän esiin. Komission jäsen, minä olen asunut Kanadassa jonkin aikaa ja vuonna 2001 siellä oli E. coli-epidemia. Ja se oli siis enterohemeroiginen kannaltaan ja se oli toksinen. Tämä tarkoittaa sitä, että munuaissa tapahtui verenvuotoa. Ihmiset, potilaat, varsinkin lapset kärsivät tästä. Ja minä uskon, että meillä on tässä samankaltainen, ellei jopa identtinen tapaus tällaisesta E. coli-tartunnasta. Ja minä ehdottaisinkin, että meidän tulisikin ehkä tarkastella kanadalaisia asiakirjoja asiantuntijoiden, lääkäreiden, mikrobiologien asiakirjoja, dokumentteja. Ehkä he voisivat kertoa meille, että miten he selvisivät tilanteesta vuonna 2001. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että tuolloin tällainen tartunnan lähde vuoti juomaveteen ja sitten lapset joivat kyseistä vettä ja sairastuivat. Ja sitten ikävä kyllä myöskin kuolivat. En nyt halua tässä väittää, että tämä oli tapaus tässä tilanteessa, mutta on kuitenkin olemassa se mahdollisuus, että tutkittaisiin näitä kasveja ja lannoitteita. Ehkä meidän pitäisi löytää tapa tutkia tätä, tila, tätä tilannetta näin. Ja meidän tulisi ehkä keskittyä myöskin tähän. Mutta meidän tulisi kuitenkin kuulla myöskin asiantuntijoita. Haluaisin painottaa sitä tosiasiaa, että En usko, että kiinnitämme riittävästi huomiota esimerkiksi mikrobiologiaan. Näitä asiantuntijoita on entistä vähemmän ja laboratorioita, jotka pysyvät tässä kehityksen mukana. Jos EFSAn on tarkoitus myöskin käsitellä näitä kysymyksiä, sillä täytyy olla laboratorioita, ja myöskin ECDCllä täytyy olla omat laboratoriot. Tässä tapauksessa meidän piti äh, tässä luottaa paikallisiin laboratorioihin, jotta saatiin epidemian ja tämän kannan lähde selville. Joten meidän täytyy varmistaa, että meillä on riittävät välineet. Olen samaa mieltä kollegojen kanssa siitä, että meidän täytyy ratkaista tätä myös samalla tavoin kuin tulevia tapauksia, joita ehkä tulevaisuudessa tulee. Kiitos. Sorry, I didn't, I didn't hear, understand my name being called. Ilmeisesti kuulin nimeni. Minun piti odottaa, että seur- edellinen puhuja loppui, kun sitähän tulkattiin vielä. Thank you, Commissioner Daly, for... Kiitos oikein paljon komission jäsen Dallille tästä tiiviistä päivitetystä tiedosta äh, Strasbourgissa ja tänään. Haluaisin palata kahteen kohtaan. Monet asiat täällä on jo käsitelty. Chris Davis ja muut mainitsivat siitä, että tätä täytyy ensin käsitellä äh, tietyillä asianmukaisilla tasoilla jäsenvaltioissa ja tämä tietysti koskee monia tapauksia. Mutta voisitteko kertoa, oletteko riittävän tyytyväinen siihen, miten tiedotusverkostot alusta asti toimivat ja riittikö komission valmiudet toteuttamaan ne toimet, joita komission pitäisi toteuttaa. Ja toiseksi vähän myönteisempi asia tässä kertomuksessa tai raportissa, jonka annoitte, te puhuitte tehdyistä parannuksista siinä, että EU on pystynyt vähentämään aikaa ja tämän taudin aiheuttajan löytämisessä. Onko tätä tarkoitus siis nyt pikaisesti tehdä vai onko tämä kyse pitkän aikavälin parannuksesta? ja onko tämä nyt sellaista parannusta, jota ihmiset vaativat ja löydetäänkö tällä ratkaisuja tähän hyvin vakavaan tilanteeseen? Kiitos. Kiitoksia Judith Megis sitten viimeisenä puhujana. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen. Aivan lyhyt kertaus siitä, mitä kysyin viime viikolla. Viime viikolla teidän piti vielä puhua neuvoston kanssa kyseisenä iltapäivänä tästä E. coli-tartunnasta. No kuka nyt hoitaa tätä kriisiä, kuka johtaa tätä, kenellä ovat ohjakset käsissään? Te sanoitte, että te puhutte siitä, että tässä on liikaa viranomaisia, ja jos on liikaa kapteeneja laivassa, niin laiva lähtee väärään suuntaan ainakin joskus näin käy. Oletteko ehdottanut yksinkertaistamista kriisinhallinnassa neuvostolle ja Saksahan tässä on ollut keskiössä, eikä se ole kovinkaan halukas tässä jakamaan, joten miten tämä voitaisiin korvata lähitulevaisuudessa? Kiitos. Yes, commissioner, you... No niin, komission jäsen, te kuulitte jäsenten huolenaiheet ja ehdotukset enemmän mikrobiologia EFSAan, keskeinen rekisteröintivirasto ja hallintoneuvosto. Tämä antibioottiresistenssi, ei nyt ehkä tässä tapauksessa, mutta saattaa tulla jossakin toisessa esille. Joten olkaapa hyvä, antakaa vastauksenne. No suurin huolenaihe jonka nyt tänä iltapäivällä olen kuullut, on täysin sama kuin minulla on ollut koko tämän kriisin ajan. Tiedon kulku ja koordinointi. Ja tällaisissa tapauksissa niitä todella vaaditaan. Meidän kokemuksemme, eivät minun kokemukseni, vain yksikköni kokemukset ovat olleet tärkeitä ja samankaltaisissa kriiseissä olisi pitänyt olla yksi keskitetty piste, joka kriisiä hallitsee ja joka tilanteesta myös tiedottaa. No, olenko tyytyväinen? Aloitan yhdellä viimeisimmistä kysymyksistä, koska se on todella oleellinen kysymys ja en ole tyytyväinen verkoston toimintaan viestit, joita annoin ja mitä kollegat Saksassa tekivät, no hehän tekivät parhaansa, mutta viestit olivat, että koordinaantia tarvitaan enemmän, jotta tilannetta voidaan hallita. Ja tilanne Saksassa on nyt se, mikä se on. Ja kun on kyse toimivaltuuksista, niin meidän täytyy ymmärtää tilanne ja meidän täytyy nyt myös katsoa, voisimmeko jollain tavalla uudelleen organisoida toimintaamme, jotta tällaisissa tilanteissa, joissa osavaltioilla on paljon toimivaltaa ja kunnilla on paljon toimivaltaa, niin jotta tällaisissa tapauksissa voitaisiin koordinoida ainakin kansallisella tasolla toimintaa ja se sitten myös edesauttaisi koordinointia EUn toimielinten tasolla. Kuten saksalaiset totesivat, niin Venäjän reaktio tälleen kerran todistaa sen, että olemme samassa veneessä. Kun tällaisia tapauksia esiintyy, Euroopan rajojen sisällä, niin koko Eurooppa, koko unioni kantaa taakan ja seuraukset. Näin ollen jopa silloin, kun kaikki todella katsovat poliittisen toimivallatansa perään, niin meidän täytyy katsoa sitä, mitkä ovat yhteisiä seurauksia ja meidän täytyy toimia tiiviimmin toiminna- olla tiiviimpiä, yh, tehdä tiiviimmin yhteistyötä toiminnassamme. Tämän viestin lähetin ja vein tämän viestin myös Saksaan, kun kävin puhumassa osavaltion ja liittovaltion ministeri, osavaltion ja liittovaltion ministereille siitä, mitä Saksassa sillä hetkellä tapahtui. No, tiedotus. Oliko se, jos se olisi koordinoitu oikealla tavalla, niin olisimme todennäköisesti voineet välttää tietyt virheet, jos nyt näin voi sanoa. Esimerkiksi se virhe, että mainittiin tie, kyse, tietty maa nimeltä, mistä kurkut tulivat. Meidän pitää olla huolellisia kun jos että me luo tällaista riskialtista kategoriaa tai ryhmää, tätä emme halua. Meidän täytyy kantaa vastuu teoistamme. Mitä meidän sitten, tai mitä me voimme oppia, mitä meidän pitäisi oppia – Ensinnäkin tähän saakka se, että meidän täytyy parantaa tiedottamista. Kyse ei tässäkään ole siitä, että tiedotusverkosto olisi niin pitkä, niin kuin jotkut mainitsivat. Ei kyse ole siitä, vaan Kyse on siitä, että pitäisi olla yksi tiedotuskanava, ei yksi ihminen yhdessä osavaltiossa sanoo jotakin ja joku sanoo toisessa osavaltiossa jotakin muuta ja sitten liittovaltioministeri sanoo jotakin muuta ja komissiossa sanotaan jotain muuta. Tähän tarvitaan koordinointia. Mielestäni tiedotusprosessit ei ollut niinkään pitkä, mutta erityinen koordinointi puuttui. Sitten Euroopan elintarvikevirasto. Se oli valmistautunut auttamaan tässä kriisissä hyvin aikaisessa vaiheessa, mutta lopulta sitten saimme vasta tänä viikonloppuna EFSAn edustajat Saksaan. Eli EFSAn henkilökunnan osuus epidemiologisessa prosessissa ja arvioinnissa oli todella hyödyllistä ja Näin ollen EFSA siis toimi hyvin nopeasti. EFSA oli valmis toimimaan nopeasti, mutta tässäkin on valitettavasti taas kyse toimivallasta. Herra Davis otti tämän esiin. Me emme voi pakottaa itseämme tietyissä tapauksissa. Pitäisikö tästä ottaa opiksi? Mielestäni tämä on yksi niistä asioista, joista jatkossa täytyy keskustella. Vakuutan, että me todella täysimääräisesti analysoimme, mikä todella välitti tämän patogeenin elintarvikkeisiin onko tässä jollain tavalla kyse ulosteista tai epähygieniasta jossakin elintarvikeketjun osassa Saksassa tai tuolla tietyllä maatilalla tai laiva, joka siemenet on kuljettanut tuolle kyseiselle maatilalle tai maatilal, onko kyse maatilasta, joka siemenet on alun perin tuottanut. Meidän pitää todella jäljittää lähde. Ja minun mielestäni on todella keskityttävä siihen, että löydetään se aivan perimmäinen aiheuttaja. Meidän täytyy olla tyytyväisiä siihen, että pääsimme näinkin pitkälle ja löysimme sen elintarvikelähteen, joka tartunnan aiheutti. Mutta tässä tapauksessa me saimme sen tunnistettua. Mutta emme me nytkään tässä jää lepäämään laakereille, vaan menemme vieläkin pidemmälle ja löydämme sen aivan todellisen perimmäisen syyn. Sitten eri erilaiset tutkimukset, patogeenien patologinen luokittelu Yhdysvalloissa ja Kanadassa. On kokemuksia tästä, ne on jo mainittu. Ja nyt kun me olemme huomanneet, että tämä voi tapahtua myös Euroopassa, niin me todella aiomme analysoida tieteellisesti huomattavasti syvällisemmin tämän tyyppiset ongelmat. Sitten laboratoriot. Uh, on specific issues. Rooman laboratorio, se on yksi viitelaboratorio, jota tässä on komission puolelta käytetty. Olin Roomassa muista syistä ja mielestäni minun piti vierailla tuossa laboratoriossa, koska mielestäni heidän on syytä olla ylpeitä siitä, että he olivat toteuttaneet prosessin näin nopeasti. Ja näin voin myös ymmärtää sen miten, paremmin, miten tämä toimii. Kyse on tutkimuslaitoksesta, joka tällaisia asioita tutkii. Ei sitä ole yhdessä yössä pystytetty, vaan kyse on prosessista, joka oli aloitettu jo aikaisemmin tutkimusohjelmien alaisuudessa, kun on arvioitu sitä, miten tällaisia prosesseja voitaisiin toteuttaa. Niin, että voidaan tällaisissa tauti- tartuntaepidemioissa keskittyä nopeasti tähän kyseiseen tapaukseen. Herra Liise kysyi seuraavasta asiasta. Aiomme antaa kertomuksen eurooppalaisesta bakteerin vastaisesta tie, bakteeritorjuntaan liittyvästä tietoisuudesta – 18. marraskuuta. Ehkäpä käsittelin kaikkia asioita nyt. No niin, komissio, sen kiitoksia oikein paljon. Tämä oli varmasti hyvin hyödyllinen keskustelu. Jotakin toistoa oli, mutta keskittyimme joihinkin tärkeisiin kysymyksiin ja tiedostimme teidän toimenne ja myöskin EU-virastojen toiminnan, joten tämä valiokunta tulee seuraamaan, miten keskustelu ja seuranta hoidetaan. Ja toivottavasti Tämähän ei tule olemaan viimeinen sairaus Euroopassa. Meidän täytyy ottaa oppia ja tehdä parannuksia. Kiitoksia vielä kerran, että saavutte paikalle huomenna kello yhdeksän koordinaattoreiden kokous. Ja sitten kello kymmenen me aloitamme sitten öljy- ja kaasunporaus toiminnasta. Kiitoksia oikein paljon.